liebe Kolleginnen Kollegen. Parhaat kollegat, sydämellisesti tervetuloa valiokuntamme iltapäivän kokoukseen. Me olemme nyt päässeet esityslistan kohtaan 12. Kollegani Bashan on tässä johtanut kokousta kohdista 1-11. Nyt siirrymme siis kohtaan 12, joka on aika kuuma peruna esityslistallamme ja ylipäätään elintarvikkeita koskevien tietojen antaminen kuluttajille. Tätä aihettahan käsittelimme jo edelliselläkin lainsäädäntökaudella monien jäsenten pyyntöjen pohjalta. Ja rouva Renate Soma oli tuolloin esittelijä, hän on nyt esittelijä ja hän on syventynyt tähän aiheeseen jälleen. Ja annan hänelle nyt puheenvuoron. Hän voi esitellä meille näistä viimeisimmistä tiedoista, mitä tulee elintarvikkeiden elintarvikkeita koskevien tietojen antamisen kuluttajille. Rouva Soma. Kiitoksia puheenjohtaja. Parhaat kollegat, tämä on tosiaan aika iso kokonaisuus. Puheenjohtaja tämän jo totesikin, että minä jo viime lainsäädäntökauden lopuksi kirjoitin mietinnön tästä aiheesta, mutta siihen tuli niin paljon tarkistuksia, kaiken kaikkiaan 1332 tarkistusta, että valiokunta päätti juuri Euroopan parlamentin vaalien alla eh, lykätä käsittelyn eh, uudelle lainsäädäntökaudelle. Sain tehtäväkseni työjärjestyksen mukaisesti kirjoittaa uuden mietinnön, mietintöluonnoksen ja ottaa siihen mukaan ja siinä huomioon eh, niin monia muutosesityksistä kuin mahdollista. Ja tämä tietenkin johti siihen, että tämä mietintö on kooltaan suurempi kuin aiempi. Olen ehdottanut 201 tarkistusta, olen käynyt ne erittäin huolellisesti läpi ja tulette näkemään, että kuitenkin säilytin muuten punaisen langan, eli äh, periaatteeltaan tätä tekstiä en ole muuttanut. En voi mennä kaikkiin yksityiskohtiin, mutta voin todeta teille, että tämä teksti on erittäin yksityiskohtainen ja voitte itse tutustua kaikkiin näihin yksityiskohtiin. Ja ne, jotka viime lainsäädäntökaudella tätä työtä tekivät, tietävät, että asia on hyvin yksityiskohtainen ja komissio on ehdottanut 53 artiklaa ja 13 liitettä ja te voitte itsekin ymmärtää, että jo ihan yhdellä tarkistuksella voi olla vaikutukset lukuisiin artikloihin tai liitteisiin Eli tässä tulee tällaista kerrannaisvaikutusta. Olen pyrkinyt samaan aikaan aika tiivistetyn tekstin ja komissiolle toteaisin, että komission ehdotus tälle valtavalle lainsäädäntökokonaisuudelle, joka vaikuttaa kaikkiin elintar- koko elintarvikealaan kaikki, kaikissa 27 jäsenvaltiossa, niin tämä komission alkuperäinen ehdotus oli todella hirvittävän huono. Ja kun ajattelen, että kuinka monet ihmiset komissiolla on, kuinka monia ihmisiä komissiolla on käytettävissään, mitä asiantuntijoita heillä on käytettävissään tällaisten äh, tekstien valmistelemiseksi, asiakokonaisuuksien valmistelemiseksi, ja kuinka vähän henkilöstöä meillä on kaiken korjaamiseksi, niin täytyy kyllä sanoa, että lähestulkoon täytyy sanoa, että häpeällistä komissiolta. Aika kovat sanat minulta tiedän sen, mutta olen aika pitkään tehnyt työtä tämän asiaa kokonaisuuden suhteen. Ja kyllä minä tänä päivänä edelleen hämmästelen ja suutunkin siitä, mitä komissio kehtaa ehdottaa. Siis tämä on äärimmäisen tärkeä asia ja uuden asetuksen tarkoitus on luoda oikeudellista varmuutta ja harmonisoida sisämarkkinoiden toiminta. Kilpailun vääristäminen tulee estää ja byrokratiaa purkaa, eli tarviketeollisuuden alalta siis. Mutta Komission ehdotus ei ole tämän tehtävän tasalla yhdessäkään kohdassa. Me Euroopan parlamentissa teemme hyvin vastuullista kovaa työtä ja tiedämme, mitä tämä käytännössä on. Ja siksi pyytäisin, että todella paneudutte tähän asiaan. Tästä riippuu hyvin paljon. Haluaisin todeta niille, jotka tätä eivät ehkä tiedä, että elintarviketeollisuus ei ole mitään suurteollisuutta, vaan erityisesti kyseessä ovat PK-yritykset. Yli 80 prosenttia elintarvikeyrityksistä on PK-yrityksiä ihan pienistä nur- nurkkaleipomoista alkaen. Ja tässä täytyy ottaa kaikki yritykset huomioon. Ei saa käydä niin, että jotkut elintarvikeyritykset yritykset joutuvat sulkemaan ovensa, koska ne eivät pysty näitä ehdotuksia toteuttamaan. Siis kaikkiin, tämän täytyy koskea kaikkia, kaikkia elintarvikkeita, alkoholittomista juomista aina mm, mihin tahansa elintarvikkeeseen. Ja meillä täytyy olla vakaa pohja. Me saimme tämän lainsäädäntöluonnoksen ja meillä on se nyt edessämme – Emmekä me edes oikeastaan tiedä, mitä kuluttajat haluavat, minkälaisia elintarvikemerkintöjä kuluttavat haluavat, eh, mitä kuluttajien suuri joukko vaatii, haluaa Euroopassa, mikä on käyttökelpoista, mikä hyödyttää heitä eh, heidän eh, arjessaan, heidän ravitessaan itseään. Viime loppu kesästähän tämä työ alkoi ja pari vuoden kuluttua todennäköisesti ollaan päästy pidemmälle ja pari vuoden kuluttua ehkä meillä sitten on toinen käsittely lainsäädäntöehdotuksen suhteen läpikäytynä. Eli me tässä teemme työtä tietämättä tarpeeksi perustasta, mitä kuluttajat haluavat. Ja tähän meidän tulisi mielestäni syventyä. Meidän tulisi todella ensinnäkin saada aikaan sellaiset perusmerkinnät, jotka ovat helppoja ymmärtää, jotka merkinnät on helppo löytää pakkauksesta, jotka ovat helppolukuisia. Ei mitään monimutkaisia grafiikoita tai vastaavia, koska jäsenvaltioissa käsitykset myös ovat aika kaukana toisistaan on erilaisia graafisia esitystapoja, erilaisia eri jäsenvaltioissa ja usein voi olla myös niin, että tietyillä kauppaketjuilla on omat merkintänsä tai suurilla valmistajilla. Ja kyllä varmaankin tämä tulisi hyväksyä myös jatkossa niin, että meillä olisi vapaaehtoisia merkintöjä, kunhan nämä pakolliset merkinnät eivät huku sitten tähän massaan tai jää jotenkin peittoon. Mutta todella siis tapa merkitä on hyvin erilainen eri jäsenvaltioissa. Minä katson, että pakkauksessa ei tulisi olla liikaa tietoa komissio toteaa, että no eivät ihmiset kuitenkaan lue, mitä pakkauksessa lukee, ja siksi nyt meidän on pakotettava kuluttajat lukemaan. Ja nyt öö, kirjoitammekin sen, mitä ennen on lukenut pakkauksen takapuolella, niin pannaankin se siihen etupuolelle isolla. Minä varoitan tällaisesta. Jos mitä enemmän tietoa on, ja jos se vielä on siinä pakkauksen etupuolella, niin eivät ihmiset sitä lue. Ja kyllä meidän täytyy miettiä, että mihin kohtaan pakkausta, mitä tietoa laitetaan. Komissio on ehdottanut, että pakkauksen etupuolella tulisi olla kuusi pakollista merkintää, energia, rasva, tyydyttynyt rasva, hiilihydraatit, suola ja sokeri. Ja tässä, niin tässä sokerin ja suolan osalta kyseessä on tällainen negatiivinen merkintä, koska komissio katsoo, että nämä ovat vahingollisia – miksi ihmeessä tarvitseehan ihminen myös suolaa. Öö, annoksestahan tässä on kyse, onko se myrkyllistä vai ei. Ja tämä ehkä täytyisi myös kuluttajien oppia ja muistaa. Mutta öö, kyse on siitä, että voimmeko me hyväksyä sen, että nämä suola ja sokeri merkitään tällä negatiivisella tavalla. Minun mielestäni pakkauksen etupuolelle ei, tarvitse, ei saa laittaa liikaa tietoa. Minun mielestäni pakkauksessa tulisi etupuolella olla ainoastaan merkittynä kaikissa tuotteissa samassa kohdassa energiasisältö. Minä ehdottaisin oikeaa alanurkkaa. Pakkaukset ovat hyvin erilaisia ja jotta ne olisivat vertailukelpoisia, ehdottaisin, että energiasisältö olisi pakko merkitä pakkauksen etupuolelle viitearvona 100 grammaa tai 100 millilitraa tuotetta. Tässähän puhutaan yhtä lailla elintarvikkeista kuin juomistakin. Totesin tämän ensimmäisessä ehdotuksessani vain tämä eikä muuta. Ei muuta, mutta komissio ehdottaa, että joko 200 grammaa, 100, 100 grammaa tai 100 millilitraa tai kalorien määrä per annos pakkauksen etupuolella. Minä olen sitä mieltä, että tämä tulisi merkitä per 100 grammaa tai 100 millilitraa, mutta jos kyseessä on annoksittain myytävä tuote, eli energiaa, sisältö tulisi myös merkitä per annos niin, että kuluttaja helposti näkee, että jos minä nyt juon tämän tölkillisen juomaa tai syön tämän pakkauksen tyhjäksi, niin paljonko tämä sisältää energiaa. Komissio on ehdottanut, että alkoholijuomat pitkälti jätettäisiin ehdotuksen ulkopuolelle, mutta että tällaiset alkoholijuomasekoitukset kuitenkin otettaisiin mukaan. Ja minun mielestäni tässä tulee olla johdonmukainen, eli joko kaikki tai ei mitään. Jos jotkut alkoholijuomat jätetään ulkopuolelle, niin sitten kaikki. Ne, niistähän on säädetty toisaalla ja komissio ehdottaa, että ehkä viiden vuoden kuluttua voitaisiin raportoida, tulisiko alkoholijuomat erityisesti merkitä. Ja tätä minä kannatan. Kannatan sitä, että tällä ei katettaisi alkoholijuomia, koska alkoholi ei ole elintarvikke, vaan nautintoaine. Komissio myös ehdottaa tietojen luettavuuden parantamiseksi, että että tekstin kompi tulisi olla vähintään kolme millimetriä. Kolme millimetriä kuulostaa vähältä, mutta kun ajatellaan pakollisia merkintöjä, joita pelkästään komissio yksin ehdottaa, niin se on kyllä aika paljon, aika suuri tekstikoko, jos ajatellaan näitä lobbareilta kuulemiamme esimerkkejä, kuinka suuria nämä tekstit olisivat, jos tämä kolmen millimetrin äh, pakollinen merkintä toteutettaisiin, niin tuotepakkauksia tulisi suurentaa huomattavasti. Ja tämähän nyt tietenkin äh, kääntyisi täysin itseään vastaan, koska me emme halua mitään äh, suuria pakkauksia, joissa ei ole kuitenkaan vastaavasti sisältöä. Haluamme myös välttää sen, että suurempien pakkausten vuoksi myös annokset pakkauksissa ovat suurempia. Tämäkin taas kääntyisi itseään vastaan, kun ajatellaan vaikkapa eh, liikalihavuuden eh, vastaista taistelua Euroopassa. Lisäksi mitä tulee allergian merkintöihin, joista päätimme joitain vuosia sitten, komissio haluaa näitä myös ei-pakattuihin tuotteisiin Komissio haluaa, että ei pakatut tuotteet tulevat mukaan ja säännellään tämän asetuksen kautta esimerkiksi tuore tuotteet, tuoreet hedelmät ja vihannekset, mitä ihmeessä ne merkitään, ei se ole mahdollista. Komissio sanoi, että kyllä, kyllä, tähän asti on toimittu niin, että jäsenvaltiot voivat sopia poikkeuksista sellaisten tuotteiden suhteen, joita ei ole pakattu myyntihetkellä. Ja tässä minä näen kyllä sen ongelman, että jäsenvaltio ehkä unohtaa tällaisen sääntelyn toteuttamisen tai että sääntelyä odotetaan kuukausikaupalla asetuksen voiman astumisen jälkeen. Ja tämä johtaisi siihen, että ei pakatut tuotteet siihen asti, että tulee kansallinen säädöstö, niiden tulisi täyttää kaikki ne vaatimukset, joista me päätämme tämän asetuksen kautta, ja tämähän on absurdia. Mitä tulee allergiamerkintöihin, ne ovat mahdollisia myös ei-pakattujen tuotteiden suhteen mielestäni. Ajatellaan vaikkapa ravintolaruokaa tai Euroopan parlamentin ruokalan ruokaa. Kyllä allergiatietoa voi antaa myös eh, sillä tavalla, että viitataan eh, kuluttajalle, että eh, myyntihenkilökuntaa antaa tätä tietoa. Ei siellä tarvitse lippua lappua olla joka paikassa, eli ei sen tarvitse siinä tuotteessa lukea. Ja ne, joilla on allergioita, tietävät kyllä itse, että he voivat esittää kysymyksiä myyntihenkilöstölle, niin he tekevät varmasti jo tänä päivänä. Komissio on myös ehdottanut, että merkintäjärjestelmät voivat olla kansallisia niin, että jäsenvaltiot voivat kehittää ja toteuttaa kansallisia merkintäjärjestelmiä, jotka eivät kuitenkaan ole sitovia Tästä minä varoittaisin, vaikka ne eivät de jure olisikaan sitovia, niin de facto elintarvike tuottajia ne tietenkin sitoisivat ja näin estettäisiin sisämarkkinoiden toimintaa erityisesti juuri PK-yritysten toiminnan suhteen sellaisten yritysten, jotka markkinoivat tuotteitaan useissa jäsenvaltioissa. Tässä olisi valtava ongelma se, että heidän olisi hyvin vaikea pitää huoli siitä, että mitä merkintöjä mikäkin jäsenvaltio kansallisen järjestelmänsä pohjalta vaatii. Ja näin ollen ää, olisi hyvin suuri ongelma ää, jos tällaista hajontaa tulisi. Mehän haluamme harmonisoida nämä tämä järjestelmämme. Eli älkäämme nyt tähän eurooppalaiseen asetukseen lähtekö hyväksymään kansallisia merkintäjärjestelmiä, ei myöskään vapaaehtoisia, koska tämä aiheuttaisi varsinaisen kaauksen sisämarkkinoilla. No en minä tässä nyt halua mennä jokaiseen yksityiskohtaan. Kuitenkin viittaisin ehkä vielä siihen, niin minä puhuin tuosta energiasisällöstä, ehdotin, että se merkittäisiin pakkauksen etupuolelle ja takapuolella olisi tietenkin, se tietenkin toistettaisiin vielä ravintoarvo kohdassa, missä puhutaan niistä ravintoarvoista, joita tuote sisältää. Näitähän me näemme tuotteissa jo nyt, mutta ne ovat vapaaehtoisesti, vapaaehtoisia merkintöjä, mutta niistä ollaan tekemässä pakollisia. Energiasisältö minun mielestäni tulisi antaa kilokaloreina Tiedän, että tämä ei oikeastaan ole korrektia, koska kilojoulehan on käytettävä, virallisesti käytettävä määrä, mutta kun ihmiset eivät ymmärrä näitä kilojouleja, he ymmärtävät kilokalorit ja kutsuvatkin näitä kaloreiksi. Kilojoule on mielestäni liian vaikea ja tässä ei enää nähtäisi metsää puolta, eli minun mielestäni kilokalori olisi oikea merkintätapa. Taka osan äh, ravintosisältölaatikkoon ehdotan äh, kahdeksa eri merkintää. Äh, saattaa, ehdotan valkuaisaineen merkintää. Komissio ei tätä halua. Pidän tätä virheenä, koska valkuaisaineethan ovat yksi tärkeimpiä elintarvikkeiden sisältämiä aineita. Ja toki me saamme Euroopan unionissa tarpeeksi valkuaisaineita, mutta kyllä tietyille kasaryhmille on tärkeää tietää, onko proteiini, proteiiniarvo tuotteessa korkea. Tämän lisäksi tulemme varmasti keskustelemaan sitä, että mitä sitten merkitään. Vain hiilihydraatit vai sokerit erikseen vai molemmat, hiilihydraatit ja sokerit tai hiilihydraatit ja tästä sokeria, tätä ehdotan minä. Ja seuraava kysymys, entä suola? eikö olisi oikeampi merkitä natrium sisältö? Kun suolahan ei ole kuitenkaan yhtä kuin natrium, ei kaikki suolan sisältämä ole natriumia ja on myös elintarvikkeissa muita natriumilähteitä kuin suola. Eli joko meidän tulisi merkitä yksinomaan natrium, joka minun käsitykseni mukaan ei sanoisi kuluttajille juuta eikä jaata, tai merkitsisimme natrium tästä, ää, niin ja niin paljon tulee suolasta. Näin ehkä minä tämän ehdottaisin ratkaistavaksi. Ja tämä kolmen millimetrin ehdotus komissiolta, minä jo totesinkin, että se on hölynpölyä. Minä ehdotan, että määritellään tekstin luettavuus. Tällaista määritelmää ei vielä ole ja tämä on tietenkin hankalaa, mutta huomattavasti pienempikin teksti kuin kolmen millimetrin kokoinen teksti on kyllä luettavaa, jos otetaan huomioon muut luettavuuteen liittyvät seikat kuin tekstin koko, myös kontrasti, tausta, tekstin paksuus ja niin edelleen ovat huomioon otettavia seikkoja. Ehdottaisin, että komissio yhdessä elintarviketeollisuuden edustajien kanssa luo suuntaviivat luettavalle tekstille. Voi muuten olla niin, että komissio yhdessä jäsenvaltioiden sekä elintarviketeollisuuden edustajien kanssa sopii järkevistä annoskoista kun puhutaan energiasisällöstä tai näistä tai ravintosisällöstä per annos, niin mikä on annos? Onko se puolikas pakastepizza vai kokonainen pakastepizza? Mikä on annos? Meillä täytyy olla tästä selkeät sävelet ja näiden annoskokojen täytyy olla realistisia, muuten tämä on harhaanjohtavaa. Tästä ollaan kyllä nähty monia esimerkkejä siitä, miten kuluttajaa johdetaan harhaan annoskokojen suhteen. Tässä myös ehdotan, miten elintarvikeko- nämä kopiot tai elintarvikkeita muistuttavat <laughs> aineet merkittäisiin. Tämähän on aika uutta. Nyt esimerkiksi Saksassa käydään hyvin paljon keskustelua näistä imitoiduista elintarvikkeista. Eivät ne välttämättä ole huonoa asiaa. Esimerkiksi juusto, joka, joka ei ole juustoa, vaan analoginen juusto, joka tuleekin joka on tehty muusta rasvasta. Eli kun kyseessä on tällainen analoginen tuote tai jos joku aine, jota yleensä elintarvike sisältää, onkin korvattu jollain halvemmalla aineella, niin tämä ehkä tulisi myös merkitä. Tässä ehkä nämä kaikkein olennaisimmat kysymykset. Minä en kannata tätä päivittäisannosjärjestelmää. Minun mielestäni niin, on se ehkä parempi kuin joku liikennevalo merkintä, koska se nyt on jotenkin tieteellisesti perusteltu, mutta en kuitenkaan haluaisi päivittäisannosmerkintää, vaan toki se voisi olla luvallinen vapaaehtoiselta pohjalta, mutta sitten se pitäisi viitata 2000 kilokaloriin päivässä, koska muutenhan kaikki olisi mahdollista jopa 5000 kaloria päivässä voitaisiin nähdä päivittäisessä annoksena ja tämä tietenkin johtaisi kuluttaa harhaan. Esimerkiksi Saksassa, mutta myös muissa maissa on käyty keskustelua Äh, näistä värikoodeista. Värimerkinnät tuotteille eivät ole käyttökelpoisia kaikkien elintarvikkeiden ja juomien osalta. Tämä johtaisi siihen, että esimerkiksi peruselintarvikkeet yleensä äh, merkittäisiin punaisella, koska äh, maidossa lihassa, juustossa joka tapauksessa on liikaa rasvaa ja saksalaisessa leivässä on paljon enemmän suolaa kuin valkoisessa leivässä, jota syödään Etelä-Euroopassa. Tämä on täysin erilainen valmistusprosessi myös. Ja todella siis nämä kolmen värin punainen, keltainen, vihreä liikennevalovärit. Tämä johtaisi kyllä kuluttajia harhaan. Ja kun ajatellaan vaikkapa juustoa, joka valmistetaan kasvirasvasta, eh, niin eh, sehän saisi vihreän valon, eh, kun taas oikea juusto saisi vaikkapa punaisen valon. Ja tämä mielestäni olisi harhaanjohtavaa. Siellä jo nuija heiluu, joten ihan lyhyesti vielä tästä aikataulusta 9. joulukuuta eli ensi viikolla olisi määräaika tarkistusten jättämiselle lyhyt aika, tiedän sen kyllä, mutta komission ehdotushan meillä on ollut käsittelyssämme jo pitkään ja me ehdotamme muutoksia mietintöni kautta komission ehdotukseen. En minä vastustaisi sitä, että määräaikaa tarkistusten jättämiselle pidennettäisiin, mutta jos määräaika on myöhemmin kuin 9. joulukuuta, niin tammikuun lopussa, jolloin meidän on tarkoitus käsitellä seuraavan kerran näitä, tarki- tai käsitellä näitä tarkistuksia, meillä ei olisi vielä kaikkia kieliversioita käytettävissämme. Ja jos me emme keskustelisi tästä tammikuun lopussa, se siirtyisi maaliskuulle ja ensimmäinen käsittely ei ehtisi toukokuulle, vaan sitten vasta kesän jälkeen. Ja tätä minä en kyllä toivoisi. Kiitos. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Sommer, für die... Kiitokset rouva Sommer tästä alustuksesta tähän hyvin monimutkaiseen asiaan. 212 tarkistusta teiltä yksin. Ennen kuin kollegat valiokunnassa vielä ovat päässeet sanomaan sanansa. Keskustelu käynnistyy ja nyt annan puheenvuorot ensin koordinaattoreille Monet ovat pyytäneet puheenvuoroa ja aikaa meillä on puoli viiteen, eli olisi hyvä, jos puhuisitte kolmisen minuuttia kukin. Glenis Wilmot saa puheenvuoron kolme minuuttia. Uh, thanks very much. Three minutes isn't very... Kiitoksia. Niin, kolme minuuttiahan ei ole pitkä aika, kun asiakirja on niin pitkä, mutta haluan kiittää esittelijää tästä mietinnöstä. Myös valiokuntaa haluan kiittää sen tekemästä työstä. Tässähän on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin halutaan Ähm, yksinkertaista olemassa olevaa elintarvikkeiden merkintälainsäädäntöä ja toisaalta halutaan antaa kuluttajille riittävästi tietoa, jotta voivat tehdä valistuneita päätöksiä. Joskus ne voivat täydentäviä, toisiaan täydentäviä, joskus eivät. Meidän täytyy saada tasapaino aikaan. Aivan kuten Samor sanoo, niin täällä on tiettyjä aspekteja, joiden kanssa voin olla samaa mieltä, mutta toisaalta sellaisia, joiden kanssa en voi olla yhtä mieltä. No ensinnäkin tämä ennalta pakkaamaton ruoka. Esittelijä on oikeassa. Ehdotus tällaisenaan edellyttäisi, että kaikkien ruokien osalta ravintoloissa ja markkinoilla tulisi antaa ainesosatietoa. Emme me voi tätä sektoria kohdella samalla tavalla kuin paketoitua ruokaa. Ei voida väittää, että edellyttää, että jäsenvaltioiden täytyy antaa lisätietoa, mutta lähtökohtana tulisi olla se, että allergeenit tulisi, allergeenit tulisi ilmaista. Mitä sitten tulee ravinnetiedot per 100 grammaa millilitraa tai muuten, niin mielestäni, olen, tär, mielestäni tärkeintä on se, että kuluttajalla täytyy olla mahdollisuus voida vertailla eri tuotteita. Ja siksi ravinteiden määrä per 100 grammaa tai millilitraa on parempi kuin ravinteiden määrä per annos. Mielestäni nämä gramma- tai millilitramäärät pitäisi aina antaa tietoa per per annos voidaan tietysti antaa, jos näitä annoksia myydään yksittäin tai en, etukäteen pakattuina. Kuitenkin myös per 100 grammaa tulisi antaa tiedot. Suosittaisin myös sitä tarkistusta, jossa halutaan nanopartikkelit merkitä – myös muun muassa pakastettujen tuotteiden merkitseminen tällä tavoin olisi hyvä, mutta tarkistuksia haluan esittää ensin tähän pakolliseen alkuperämerkintään. Yhä enemmän ja enemmän kuluttajat haluavat tietää, mistä ruoka tulee. Ja omassa maassani kolme neljännestä kuluttajista on sitä mieltä, että on tärkeää, että muun muassa maito, kala, vihannekset, hedelmät, liha ja niin edespäin. Täytyy saada tietää, mistä nämä tulevat. On myös tärkeää tietää, missä eläin syntyi kasvoi ja teurastettiin. Alkoholista. Olen iloinen siitä, että esittelijä toteaa, että olisi hyväksi, jos tuottajat antaisivat tietoa energiasisällöistä, mutta haluaisin mennä vielä pidemmälle. Mielestäni pitäisi olla pakollista merkitä ainakin alkoholijuomien energiapitoisuus. Jotkut kollegat ovat myös kiinnostuneet hiilihydraattien merkitsemisestä. Suurin osa kuluttajista ei tiedä, miten paljon alkoholi antaa vaikkapa hiilihydraatteja ruokavalioon. Mitä sitten tulee ravintoaine julistuksista, on erittäin tärkeää, että komissio on ehdottanut näitä päivittäisiä annoksia ja eri tutkimukset ovat osoittaneet, että yksi yhtenäinen järjestelmä on kaikkein paras kuluttajille. Tällä tavalla riippumattomat tutkijat ovat sanoneet. Nämä tutkijat ovat sanoneet, että tällaista järjestelmää ymmärretään parhaiten, jos tähän päivittäiseen saantiin sisällytetään myös tämä liikennevalosysteemi. Ja on tärkeää myös antaa kuluttajille tietoa, onko tietty ruoka erittäin hiilihydraattipitoinen esimerkiksi. Rasvat, tyydyttyneet rasvahapot, suolat ja sokerit tulisi merkitä paketin etupuolella – ja ihan samalla tavalla kuin tämä energiamääräkin. Tämä on kaikkein helpointa ymmärtää kuluttajan ja se mahdollistaa sen, että kuluttaja voi tehdä ter- terveellisiä valintoja. Se myös olisi kimmokkeena tuottajille vähentää rasvan, sokerin ja suolan määrää tuotteessa. Britanniassa näin on jo tapahtunut. Paketin takapuolella tulisi antaa muuta tietoa, kuten proteiinien, hiilihydraattien ja niin edespäin osalta. Sitten luettavuus. Se, siinähän ei ole kyse ainoastaan fonttikoosta. Täytyy pitää huoli siitä, että ö, myös ta- paketin takapuolella fontti ja väritys ja muut ovat tärkeitä. Ö, on pidettävä huoli siitä, että keskivertokuluttaja voi lukea nämä merkit ja yleensä ö, pienet fonttikoot ovat ö, käytäntö. Haluaisin jonkinlaisen minimifonttikoon. Ja lopeta kohta. Vielä muutamia kysymyksiä. Nämä transrasvat. Transrasvat tulisi kieltää, kunnes saadaan niille pakolliset merkinnät. Ja tiettyjä lisäaineita ei pidä käyttää liikaa ehkä meidän ei pitäisi pyrkiä mihinkään pienimpään yhteiseen nimittäin, koska emme halua pienentää, vähentää standardeja. Pari kysymystä vielä komissiolle. Komissio, eh, komissiolle eh, esittelijä ehdottaa annoskokojen harmonisointia. Miten käyttökelpoista tämä on, kun ajatellaan, miten paljon se maksaakin? Jotkut maatalous- ja sisämarkkinakollegat ovat ehdottaneet ravinnesymbolia. Mitä olette mieltä siitä? lopuksi, onko komissio tehnyt minkälaisia tutkimuksia näiden merkintöjen vaikutuksesta alkoholijuomissa? Olisiko vaikea tehdä, toteuttaa tämä? Kiitos. Thank you, Glenis Wilmot. Uh, no. Kiitoksia, Glenis Wilmot. Ehkäpä meidän täytyisi keskittyä näihin kysymyksiin. Ehkäpä e, esittelijä saa sitten vielä viisi minuuttia, mutta muuten tässä eivät kyllä kaikki ehdi puhua. Seuraavaksi herra Gebbandi. Um, ähm. <laughs> Kiitoksia, puheenjohtaja. Minun nimeni on vaikea lausua. Se on aina sama juttu. Kiittäisin ensin Rova Sommeri erittäin selkeästä mietinnöstä. Kiitoksia myöskin sitä energiasta, jolla hän on paneutunut tähän asiaan kun ensimmäinen käsittely edellisellä vaalikaudella meni mönkään. Toteasin, että ALDE-ryhmä voi yleisesti ottaen kyllä noudattaa esittelijän viitoittamaa linjaa, mutta minulla on kuitenkin muutama kommentti. Ensinnäkin minun mielestäni on tärkeää painottaa sitä, että lainsäädäntö pyrkii tiedottamaan kuluttajalle. Kyse on sitä, että kuluttaja halutaan pelotella tai varoittaa asioista. Minun mielestäni tiedottamisen pitäisi olla niin objektiivista kuin vain mahdollista. Ja kuluttaja itse sitten tekee päätöksiä ja valitsee, mitä tuotteita hän ostaa. Toiseksi, uskoakseni erittäin tärkeää painottaa sitä, että yksi syistä koko lainsäädäntöön on yksinkertaistamispyrkimys. Nyt pyritään yhdistämään useita eri lainsäädäntötekstiä. Minun mielestäni komissio on tässä oikeilla raiteilla. Minulla on kysymys, jonka osoitan myös komission suuntaan. Ollaanko nyt todellakin pääsemässä sellaisten ihmisten pakeille, jotka todellakin tarvitsevat näitä merkintöjä? Menikö tämä viesti perille? Tämä saattaa olla yksi niistä seikoista, joita kannattaisi nyt tutkia. Ehkä tätä tutkitaankin parhaillaan. Minä pelkään pahoin, että ne ihmiset, joilla on todellakin ongelmia terveyden vuoksi, taikka heillä on ravitsemukseen liittyviä terveysongelmia, niin heille nämä merkinnät eivät nyt mene perille. Minun kysymys myös esittelijälle, ja lukuisia kysymyksiä. Voisitteko esittäjä kertoa tarkemmin vielä, miksi hän haluaa lisätä valkuaisaineita, proteiinin tähän luetteloon, ja miksi hän haluaa suolan tilalle natriummerkinnän? Minun mielestäni tämä on kuluttajille annettavaa tietoa. Kuluttajille on selvää, mitä suola tarkoittaa. En ole varma, tietääkö kuluttaja, mitä natrium on. Muutama seikka näistä GDA päivittäisä annoksista tai päivittäissuosituksista. Minusta tämä on suhteellisen yksinkertainen asia. En ole samaa mieltä siitä, että esittelyllä poistaa täältä tämän pakollisen GDA-merkinnän 100 gramman annoskoko. Esittelijä pyrkii tässä välttymään objektiiviselta tavalta jolla tätä nyt hoidetaan. Teollisuus voi päättää itse, mikä annoskoko on, mutta koskaan ei tiedä, mikä tämä annoskoko sitten on, liikennevalomerkintä. Minä en oikein ole tämän kannalla, koska tämä on hyvin simplistinen malli, joka ei toimi käytännössä tosielämässä. Mikäli halutaan kohdentaa tai kohdentaa huomio tiettyihin ruokiin, esimerkiksi mikäli todetaan, että puna- leipä ja maito saattavat saada punaisen valon yhden ainesosan vuoksi. Minun mielestäni maito ja leipä eivät ole nyt niin epäterveellisiä, että tämä olisi tarpeellista. Minä pidän rouva Sommerin tavasta käsitellä pakkaamattomia elintarvikkeita. Vaalikampanjan yhteydessä tämä oli yksi niistä seikoista, johon Euroopan vastustajat tarttuivat. Todettiin, että tämä on jälleen kerran eurooppalaista byrokratiaa. Joten minä kannatan voimakkaasti sitä, että pakkaamattomat elintarvikkeet todellakin jätetään tästä pois, tästä asetuksesta. Kansalliset merkinnät ja järjestelmät, nämä saattavat olla vapaaehtoisia luonteeltaan teollisuuden omia merkintöjä. Minä en kannata sitä, että otetaan kansalliset käytänteet tässä, joihin hallitukset ovat ryhtyneet, koska tämä on vastoin sisämarkkinoita sisämarkkinoita, niitä pitäisi pitää arvossaan. Tässä oikeastaan kaikki. Vielen Dank, Peter Liese. Kiitoksia sitten Peter Liese. Ja, vielen Dank, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan onnitella Renate Sommeria. Mielestäni hän on luonut meille valiokunnassa erittäin hyvän työn pohjan. Nostaisin täältä yhden asian esiin, PK-yritykset. Erityisesti PK-yritykset tuottavat ei-pakattuja elintarvikkeita. Ja minun on äärimmäisen vaikea käsittää, miten pieni leipomo tai vaikkapa lihakauppa voisi saada käyttöön tällaiset merkinnät kuin joihin olemme tottuneet suurteollisuudelta. Ja haluaisin kuulla, mitä komissio on mieltä siitä, että tämä ravintosisältö merkittäisiin kilokaloreina, koska tämähän on ihmisten helpommin ymmärtävä, y- y- ymmärtämä tapa merkitä. Ja kilojoule ei ole lyönyt läpi niin kuin kilokalori on. Ja sitten nämä värimerkinnät, olen samaa mieltä siitä, että tällaiset värimerkinnät ovat harhaanjohtavia. Ääriesimerkki tästä on se, että jos äidinmaito olisi pakattua, pakattu tuote, niin äh, siihen tulisi punainen merkintä, koska se on niin kovin rasvaista. Ja tässä nähdään, että ei terveellistä ruokavaliota ole kovin helppo välttämättä kuvailla. Ei tämä ole niin helppoa kuin mihin yksinkertaistaen haluttaisiin liikennevalomerkinnän pyrkiä. Varoittaisin siitä, että me kuvittelemme, että erityisesti lasten ylipaino-ongelmat saataisiin kuriin näiden merkintöjen suhteen tai merkintöjen kautta pääongelma ei ole ravinnossa. Ainakin minun saamieni tietojen mukaan tieteelliset tutkimukset ovat todenneet, että ei lasten ravin, eivät lasten ra, ravintotottumukset ole 15 viime vuoden aikana juurikaan muuttuneet. Eivät he juo limua tai syö sipsejä sen enempää kuin aiemminkin, mutta valitettavasti he eivät liiku. He istuvat tietokoneen tai TVn ääressä ja todella siis sähköisessä maailmassa niin moni asia on muuttunut, että että myös lasten ylipaino-ongelmat ovat lisääntyneet. Ja Euroopan unioni voi tietenkin tehdä tässä vain jotain, mutta meidän ei tulisi lähteä aivan väärälle tielle hienoihin elintarvikemerkintöihin kuvittelemalla, että tätä kautta ongelman ratkaisemme. Meidän tulee olla realistisia ja luottaa siihen, että alemmalla tasolla asiat ratkaistaan paremmin. Parhaita käytäntöjä tulee toki vaihtaa, mutta älkäämme nyt kuvitella, että jonkun merkintöjen kautta saisimme jotenkin korvattua sen, että lapset eivät liiku. Kiitoksia ja sitten Kaas Lyytter. Kiitos. Minä en tiedä, mihin lukuihin sinä viittaat, kun väität, että limua ei, ei juoda enempää nyt kuin aiemmin. Ruotsissa ainakin kulutus on kasvanut 185 prosentin verran siitä, kun minä olin koulupoika, eikä siitä nyt niin kauheasti aikaa ole kuitenkaan. Haluan kiittää Renattea tästä. Minä sain itse asiassa ruotsinkielisen version vasta toissapäivänä, eikä minulla ole ollut aikaa tutkia syvällisesti kaikkia 212 tarkistustasi. Mutta kyllä minä voin todeta, että en minä 212 tarkistusta itse tule esittämään, mutta joitain ehkä kuitenkin. Nämä juuri tämä harhaanjohtava tieto kuluttajille. On hyvä, että olet ottanut sen esiin tarkistuksessasi 67-71. Oikein hyvä että olet tehnyt myös niitä tarkistuksia, jotka me vihreät halusimme ensimmäisellä kierroksella tehdä. On kuitenkin asioita, joista olemme myös eri mieltä. Esimerkiksi alkuperämerkinnät. Monet ovat sitä mieltä, että olisi tärkeää tietää, mistä raaka-aineet ja tuotteet tulevat että tämä on osa ostopäätöstä. Ajatellaan vaikkapa lihaa. Minun mielipiteeni on sen, että meidän täytyisi parantaa lihan merkintöjä niin, että voidaan todella nähdä, missä liha on syntynyt, kasvanut ja teurastettu. Ja nyt odotamme komissiolta ehdotusta mm, uusista teuraseläinten kuljetussäännöistä, mutta tähän asti ainakin voidaan välttää se, että eläin tai kuluttaja voi päättää välttävänsä sen, että, että eläin syntyy Hollannissa, kasvaa Espanjassa, teurastetaan Ruotsissa. En tiedä, onko tämä tarkistus 106 tietoisesti tällainen vai onko tässä käännösvirhe, eli että 80 neliösentistä ollaan äh, siirrytty 10 neliösenttiin pakkauskokoa määriteltäessä, kun puhutaan äh, näistä äh, merkinnöistä ja siitä tiedosta, jota siihen pakkaukseen tulee, niin tämä on kyllä aika suuri muutos. Onkohan tämä nyt ihan tarkoituksella näin? Ja mitä tulee näihin poikkeuksiin? En minä itse oikein pidä siitä, että merkintöihin tulisi yleisiä poikkeuksia, mutta ehkä mikroyritysten suhteen kyllä. Eli jos jotain on tuotettu paikan päällä, niin sittenhän voi kysyä, kysyä kaupan henkilökunnalta, että ja miten te olette tämän tehneet, mitä olette siihen käyttäneet. Mutta heti kun myyjä on toinen kuin valmistaja tai tuottaja, niin tilanne on toinen. Eli mielestäni merkintöjen ei tarvitse olla niin aktiivia eh, silloin, kun tuottaja myös myy tuotteen. Mutta jos tähän tulee välikäsiä, niin tietenkin tieto häviää sinne matkan varrelle ja tätä täytyy katsoa. Niin, ja sitten makeutusaineet. Niistä minä haluan kyllä pakkauksen etupuolelle eh, eh, kunnolliset merkinnät. Itse luulin ostavani luonnon, luonnon sokeroitua mehua, mutta sitten siellä olikin makeutusainetta. En ollut tätä huomannut. Niin, ja sitten kun ajatellaan kaikkea, mitä me nyt suuhumme laitamme, niin kai se nyt alkoholiakin koskee. Kai minä olen yhtä allerginen äh, väriaineen suhteen, äh, jos sitä on alkoholissa. Ehkä minä tulen ensin känniin ja vasta sitten saan allergisen reaktion, mutta joka tapauksessa olen aivan yhtä allerginen. Ruotsi, ruotsalaiset lääkärit äh, sanovat, että olisi ehkä hyvä juoda lasillinen viiniä viikossa tai vaikkapa yksi suklaa patukka. Mutta jos nyt juo kaksi kertaa viikossa puoli pilloa viiniä, niin siitä tulee valtavasti kaloreita. Useimmat ihmiset eivät tiedä tätä. Ja todella siis äh, tuotantoprosessi ylipäätään on hyvin äh, tärkeä tietää. Ja joko minun aikani loppu. No siinä tapauksessa lopetan ja sanon ihan lyhyesti vielä näistä liikennevaloista, että vihreässä ryhmässä kävimme tästä pitkän keskustelun ja tulimme siihen johtopäätökseen, että se on hyvä tapa saada tietoa helpolla nopealla yhdellä silmäyksellä. Jos sitä sitten täydennetään vielä tiedoilla ravintosisältö per 100 grammaa tai 100 millilitraa tuotetta. Ja kun sitten puhutaan näistä tuotteista, niin kuin esimerkiksi äidinmaidon vastike, niin on hyvä, että kun kyse on annoskoossa myytävistä tuotteista, niin silloinhan tästä ei tule kovin kummallista, jos se on sitten per annos se merkintä. Kiitos. Kiitoksia. Meillä kotona päin sanotaan, että kolme lasia olutta on yhtä paljon kuin yksi leipä, kilo leipää. Kyllä se varmaan on helppoa se merkitseminen tietyiltä osin, mutta kun on vaikkapa mantelisuklaata tai hedelmäjukurttia ja tässä on eri maista tulevia raaka-aineita, niin äh, tämähän olisi aika moinen sekasotku. Sitten äh, Kartika Liotard. Ja, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin rouva Sommerille, että mielestäni hän oli hyvin rohkea tarttuessaan tähän mietintöön uudemman kerran, koska viime lainsäädäntökaudellahan tätä työtä tehtiin jo vuosikausia ja tarkistuksia tuli todella paljon. Ja erittäin rohkea, että rouva Sommer tarttui asiaan uudelleen. En ole kaikista asioista hänen kanssaan samaa mieltä, mutta joistain toki olen. Kokemukseni tämän mietinnön suhteen on se, että hyvin monet tarkistukset esitettiin siitä syystä, että loppaus on ollut kyllä todella kovaa tämän mietinnön suhteen. Ja kun minä pyytäisin teiltä kaikilta, jotka tätä asiaa käsittelette, niin muistaisin, että kaikki pitäisimme mielessämme sen, että kyse on kuluttajalle tiedottamisesta ja että kuluttajan etu on tässä kyllä kaikkein tärkeintä. Ja ne lopparit ja se loppaus, jota Euroopan parlamentissa tällä hetkellä tapahtuu, on erittäin epätasapainoista. 80 prosenttia loppareista on teollisuuden edustajia ja ehkä 5 prosenttia sitten äh, kuluttajajärjestöjen edustajia todellisia kansalaisjärjestöjä, jotka todella pitä, joiden tärkein ohjenuora on kuluttajien etu. Kyllä meidän tulisi nyt kuunnella juuri kuluttajia, koska kyse on kuluttajien suojelusta eikä teollisuutta. Olen keskustellut joidenkin kuluttajajärjestöjen edustajien kanssa, ja he eivät ole yhtä mieltä siitä, että tämä liikennevalojärjestelmä menetelmä eh, ei saisi kuluttajien hyväksyntää. Monissa maissa tämä liikennevalojärjestelmä on jo käytössä ja kuluttajat eh, reagoivat siihen erittäin myönteisesti. Ja kyllä minun mielestäni meidän tulisi näitä kuluttajia myös kuunnella. En ole samaa mieltä Rouva Sommerin kanssa siitä, että tämä olisi jotain kielteistä, että tällainen liikennevalojärjestelmä olisi kielteinen. Mielestäni se on yksi yksinkertainen tapa tuotteen pakkauksen etupuolella tiedottaa kuluttajalle. Sokerit, rasvat, suola ja energia sisältö mielestäni tulisi saada pakkauksen etupuolelle ja jos siitä sitten tulee punainen merkintä, niin olkaamme rehellisiä. Kaikki me tiedämme, että jos syömme liikaa sokeria tai liikaa rasvaa, se ei ole kovin terveellistä kyllä kuluttajalla edelleen on vapaus valita makea suklaa, niin halutessaan, mutta näin tätä kautta hän saisi parempaa tietoa. Ei meidän kaikkea tarvitse harmonisoida. Kyllä jäsenvaltiot, niiden tulee jatkossakin voida sanoa sanansa siitä, niistä merkinnöistä, joita pakkauksiin tulee. Ja toden totta, se, mitä rouva Sommer sanoi, pk-yritykset ja perinteiset tuotteet täytyy pitää mielessä. Ja meidän täytyy todella huolehtia siitä, että että PK-yritykset, niin kuin ne on määriteltynä, ovat yrityksiä, joissa on korkeintaan 250 yritystä. Mutta minä en tarkoita nyt näitä, vaan minä tarkoitan todella ihan pieniä, pieniä yrityksiä, kuten vaikkapa leipomoa siellä talon kivialassa ja niin edelleen. Ja tämän lisäksi olen nähnyt, että rouva Sommer on poistanut hyvin monia kohtia komission ehdotuksesta. Minä usein eh, eh, kannatan näitä poistoja, koska näin teksteistä tulee yksinkertaisempia eh, ja helppolukuisempia. Eli jotkut näistä poistoista saavat minun tukeni kyllä, mutta osittain mielestäni täällä poistetaan koko asian ydin. Enkä minä kyllä tätä kannata, mutta en minä tässä nyt myöskään ehdi selittää kaikkia ajatuksiani näiden poistojen suhteen. Joten ihan lyhyesti yhteenvetona toteaisin, että kyllä meidän täytyy todella pohtia ja pitää mielessämme koko ajan johtotähtenämme se, että tässä ajatellaan kuluttajia, kuluttajat ovat lähtökohtana ja että he itse asiassa suhtautuvat myönteisesti liikennevalojärjestelmään. Älkäämme antako lobbareiden sokaista itseämme niin, että unohdamme kuluttajat ja katsomme vain teollisuuden etuja. Siitä tässä ei ole kyse. Kiitoksia, näin kuulimme varjoesittelijöitä. He saivat kaikki viitisen minuuttia. Nyt meillä on vielä 13 puheenvuoropyyntöä ja minä suljen puhujalistan tähän. Vetoaisin teihin nyt, että puhuisitte pari-kolme minuuttia. Ei kaikkia enää tarvitse toistaa, mitä sydämellä joskus on ollut. Keskittykää nyt tärkeimpiin asioihin. Tehän saatte sitten vielä esittää tarkistuksia ja myös esittää kysymyksiä ehkä esittelijälle, jos tarpeen. Dagmar Rothberg. Kiitos puheenjohtaja. Niin kuin Rova Liotar totesi, loppaus tapahtuu joka tapauksessa aina kun lainsäädännöstä kyse. Kaikki katsovat, että aina löytyy joku, joka asia koskettaa sitä loppaamista, mutta kuluttajien puolesta me täällä olemme toimimassa. Ensinnäkin meidän pitää painottaa sitä, että että lainsäädäntöehdotus, joka nyt on edessämme, pyrkii sulkemaan porsanreijän. Ei se pyri tekemään muuta. Se paikkaa aukoon. Olipa sitten kyse liikalihavuudesta tai jostakin muista toimista. Tämä sulkee porsanreijän ja antaa pakolliset velvollisuudet sellaisten, tämä paikka sellaisen aukon, joka tällä hetkellä on olemassa pakollisten merkintöjen suhteen. Koko tämä paketti ja kuluttajille annettavat merkinnät, että halutaan pitää mahdollisimman napakkana. Tämän lainsäädännön tarkoituksena on kertoa, mikä on pakko merkitä. Ja kun tiedämme tämän, niin sitten, sitten kysymys, mitä kuluttaja haluaa tietää, mitä he tarvitsevat. Haluatte tietää, kuinka monta prosenttia esimerkiksi hänen ravitsemustarpeestaan tulee tästä elintarvikkeesta. Komission ehdotus tästä on hyvä. Nyt katson komission suuntaan. Komission edustajat ovat paikalla ja tietävät aina on parantamisen varaa. Olen vakuuttunut siitä, että kuluttajan oikeus tietää, mistä tuote on peräisin sen aikaan oli yts, y, y, yhtäkkiä itsestään selvää, että nauranlihan alkuperä piti merkitä. Miksei tätä voitaisiin tehdä myöskin muiden elintarvikkeiden suhteen? Minä olen valmis tähän. Ja toivon, että nyt tehtäisiin ponnisteluita myöskin sen varmistamiseksi, että alkuperämaa voitaisiin merkitä. Mitä ainesosiin tulee, pääasialliset ainesosat pitäisi merkitä. Ja niin kuin komissiokin on tehnyt, niin hyvä, että nämä tärkeimmät aineisosat merkitään. Esittelen halunnut poistaa jotakin näitä komission ehdotuksia, mitä pahoittelen. Valkuaisaineen merkinnät. Valko- esittelen haluaisi, että proteiini merkittäisiin. Edellisellä vaalikaudella minä tein mietin, mietin mietintöön tarkistuksen, joka liittyy kuituihin. Minä, minun mielestäni kuitu on tärkeä myös tieto myöskin kuluttajille, koska kuidulla on funktio monille sairaille ihmisille. He tarvitsevat riittävästi ravintoonsa ja tämäkin pitäisi merkitä. Uskon myöskin, että mitä ne muihin aineisiin tulee artiklassa 39, niin kolesterolimäärä pitäisi myöskin lisätä sinne. Yksi asia on tärkeä. Eron teko pakkaamattomien ja pakattujen tarvikkeiden välillä. Minun mielestäni en ymmärrä, miksi, kun menen supermarkettiin ja ostan 100, 100 grammaa perunasalattia ja sitten sitä ei tarvitse merkitä. En tiedä kaloreista enkä rasvasta mitään, mutta sitten menen pari metrin päähän ja siellä on pakattuna sama perunsalatti ja siihen pitää merkitä kaikki ainesosat. Ja tätä minä haluankin nämä merkinnät. En ymmärrä, miksi tehdään asiasta näin yksinkertainen. Eikö edes allergi- allergoivia aineita ja kaloreita voisi merkitä myöskin pakkaamattu elintarvikesuhteen. Monissa ravintoloissakin tämä tieto on saatavissa, niin minä en oikein ymmärrä tätä. Sitten lentokoneiden aterit. miksi ne otetaan pois? Ja sitten mitä Karl Schlüter totesi, eikä 84 senttiä. Ja kun tarkalleen lasketaan tämä ja katsotaan sitten, mitä tarkoittaa, niin itsekin voi sitten mittailla, miten suuresta koosta on kyse. Kiitoksia ja sitten Rova Krostet. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin onnitella eh, edustaja Sommersia. Eh, myös eh, tarkistusten lukumäärä on merkittävä. Niin, mehän haluamme tietysti saada kaikkein parhaimman tiedon kuluttajille. Olipa tässä nyt kyse näistä punaisista, oransseista tai vihreistä valoista, niin eivät ne ole hyvää tietoa ja tällainen elintarvikkeiden tasapainoisuus syntyy erilaisten ravinteiden yhdistelmistä ja aika vaikea tällä tavalla värien perusteella on päätellä, mikä on hyvä ja mikä ei, eikä välttämättä kuluttaja tällä tavalla onnistu muuttamaan ruokailutapojaan tasa tasapuolisemmaksi. Meidän täytyy kuitenkin ottaa huomioon säännöt, jotka liittyvät näihin merkintöihin tiettyjen tuotteiden osalta erist, e, esitetyt fonttikoot esimerkiksi eivät ole realistisia on niin pieniä pakkauksia, ettei ole edes välttämättä mahdollista nähdä kaikkia näitä merkintöjä. Täytyy olla realistinen. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että nämä kahdeksan äänettä täytyy ilmaista energia, proteiini, hiilihydraatit, rasvat, saturoidut rasvat, etc. Tämä natrium tai suola aiheuttaa nyt pientä ongelmaa täällä pitäisikö sen olla pakkauksen takana. Eihän suola sinään ole ö, ravinne, vaan se on ainesosa. Ö, natrium kyllä on ravinne. Suola on yksi natriumin päälähde, mutta ei ainoa. On myös muita ainesosia, jotka tuovat natriumia, muun muassa munat, lihaa, tietyt vihannekset, joissa on luonnostaan natriumia ilman, että ne ovat suolaisia. Myös mineraalivedet, siis tällaiset vishyvedet, ne ovat hyvin sodium, natriumpitoisia. Täytyy todellakin tehdä ero natriumin ja suolan välillä. Ja mitä sitten tulee elintarvikkeiden alkuperään, on erittäin tärkeää mainita niiden alkuperä, koska kuluttajat ovat yhä enemmän ja enemmän kiinnostuneita tästä tiedosta, mutta kuitenkin kannattaa olla kieli keskellä suuta siinä su- suhteessa, että jos pu- että tällainen alkuperämerkintä tavallaan hämärtää kaiken muun tiedon, koska kuluttaja on vain siitä kiinnostunut, vaikka muu tieto olisi tärkeämpää. Lopetan ihan kohta. Ja tällä tavalla kuluttaja saattaisi tehdä valintaansa huolimatta muista ravintoopillisista laaduista. Holger Kramer. Kiitoksia ja sitten Holger Kramer. Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua vain kolme minuuttia. Keskityn nyt ehkä uusiin asioihin en enää viittaa siihen, mitä oma niin tässä sanoi. Allekirjoitan kaiken, mitä hän sanoi. Minä kunnioitan suuresti Rouva Sommerin työtä. Hänellä on valtava tehtävä. Ja oikeastaan joitain pieniä seikkoja lukunottamatta tuen häntä aivan täysin. Kaiken kaikkiaan tämän mielestäni looginen lähestymistapa ja konsepti, ja täytyisi sanoa, että tätä kritiikkiä komission suuntaan voisi ehkä eh, eh, siinä mielessä vielä korostaa, että Rouva Sommer olisi voinut tehdä alun alkaenkin tämän ehdotuksen, koska hän tekee sen huomattavasti paremmin kuin mitä komissio on tehnyt. Ja on tärkeää, että ehdotuksen tekijä eh, myös näkee ja kokee tämän käytännössä. Joitain yksityiskohtia. Alussa hiukan hätkähdin sitä, että päivittäisannosehdotuksen halusitte poistaa, mutta Pitkällisen pohdinnan ja monien keskustelujen jälkeen tulin siihen äh, lopputulokseen, että tämä on aivan oikein. Näin tuleekin tehdä, kun katsotaan äh, supermarkettien hyllyjä, niin voi todeta, että päivittäisannoskonsepti on toki paljon parempi kuin esimerkiksi liikennevalojärjestelmä, mutta monet äh, tuottajat väärinkäyttävät sitä. Ja olen hyvin yllättynyt siitä, että suuret konsernit, esimerkiksi täällä Brysselissä läsnä olevat konsernit, tätä loppaavat niin kovasti. Minulla on tässä suklaapatukka ja kun katson tätä, että paljonko tässä on kaloreita, tieto, joka minua kuluttajana kiinnostaa. Tässä lukee 25 grammaa on noin 7 prosenttia päivittäisestä ravinnon tarpeesta. Ja kun minä käännän tämän päin, niin tämä onkin 45 grammaa painoltaan. Eli miten loogista tämä tieto oikeastaan on. Viime viikolla hiukan katselin ja tällaisia esimerkkejä on aivan lukuisia. Eh, ja tässä täytyy aika varovainen olla. Kun tässä monet, erittäin monet konsernit käyttävät tätä päivittäisannoskonseptia, mutta se on vain pelkkä markkinointikikka. Ja palatkaamme nyt eh, asian lähteille ja tällaisiin perusmerkintöihin annosten suhteen. Ja me olemme käyneet täällä keskustelua neljä, viisi vuotta sitten terveyskysymyksistä ja monetkin, tai jotkut täällä ovat jo tuoneet esiin, että elintarvikkeita merkitsemällä ja määräämällä elintarvikkeiden merkinnöistä me emme ratkaise väriä ravintotottumuksia. Ei ole terveellisiä ja epäterveellisiä ravinnonlähteitä. On vain kokonaisuus, joka ehkä voi olla epäterveellinen. Ei yksi hampurilainen tai yksi suklaapatukka ole vaarallinen tai epäterveellinen, vaan kokonaiskulutus. Ja meidän tulee tiedottaa kuluttajille, me emme saa heille mitään, mitään säännellä. Niin Kaas Lytter viittasi siihen. En minä voi antaa enempää puheaikaa Kiitoksia ja sitten seuraavaksi rouva Weiss-Kerber. Kolmen minuutin kohdalta menee puhe aika poikki. Ei kun yksi, yksi, yksi virke vielä. Minun puheenjohtajani meni jo yhdeksän sekuntia. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin osaltani kehua ylistä esittelijää. Mehän on tehnyt loogisen selkeän mietintöluonnoksen, jota voin tukea sataprosenttisesti. Itse ehkä haluaisin tehdä joitain täydennyksiä ja minun tarkistukseni tulevat olemaan vain täydennyksiä ja ö, aion tehdä niin, että ne tarkistukset, joita Rova Sommer on tehnyt, niitä en tule esittämään uudelleen. Teen vain täydennyksiä. Ja se, mitä hän sanoi ei pakatuista tuotteista, mielestäni on hyvä, että ne on tässä jätetty ulkopuolelle esimerkiksi juuri PK-yritykset huomioon ottaen pienet lihakauppiat tai pienet leipomot. Heillä voi olla sitten omat merkinnät. Tämä on mielestäni hyvä ja tarvitaan myös tiettyä siirtymäkautta tässä. Ja minä olen myös sitä mieltä, että tämän alkuperämerkinnän tulisi olla vapaaehtoinen sosiaalidemokraattinen puheenjohtaja aivan oikein totesi, että mitä tulee jalostettuihin tuotteisiin, on aika vaikea saada selville, mikä on äh, raaka-aine, mikä on pääraaka-aine ja mikä on sen tulopaikka. Ja sitten tietenkin nämä tuotekopiot. Tämä on mielestäni hyvä asia ottaa esiin. Tulisin siihenkin tekemään pienen täydennöksen tietyistä esimerkkeistä. Sitten vielä pari-kolme sanaa liikennevalo järjestelmästä. Minäkin vastustan tätä, koska minun mielestäni se on yksinkertaistava ja voi johtaa väärään, väärien elintarvikkeiden käyttöön ja ravinnon vinoutumiseen. Emme me halua mitään hälytyskelloja soittaa, me haluamme tiedottaa. Ja siksi minun mielestäni on väärin tässä nyt syytellä tätä päivittäisannosjärjestelmää. Mielestäni se on hyvä, mielestäni se on ainut vaihtoehto tälle liikennevalokonseptille, mutta meidän on estettävä se, että teollisuus päivittäisannosjärjestelmää käyttää väärin. Meidän on todettava, että tämän on aina oltava vertailukelpoista ja aina on viitattava 100 grammaan tuotetta. Ministeriön kanssa olen samaa mieltä. Niin ja minä tulen tekemään ehdotuksen, joka tietenkin on vain ehdotus ehkä liitteeksi. Mielestäni olisi hyvä, jos tämä merkittäisiin tällaisena pylväinä tämä päivittäisannosjärjestelmä. Eli mieluummin päivittäisannokset kuin liikennevalot. Kiitos. Kiitoksia ja sitten Ossa Westlund. Kiitoksia puheenjohtaja ehkäpä minä nostaisin nyt esiin sellaisia asioita, joita kollegat eivät tähän mennessä ole nostaneet esiin. Asia, johon Dagmar Roth-Berendt viittasi, nimittäin se, että tämä ei kata kaikkia elintarvikkeita, esimerkiksi niitä, joita tarjoillaan lennoilla tai vaikkapa sairaaloissa. Minun mielestäni on tärkeää, että ne, jotka kuluttavat elintarvikkeita, joista he eivät suoraan maksa, heillä täytyy myös olla oikeus saada tietää, mitä tämä ruoka sisältää. Mitä tulee tämänpäiväiseen nykylainsäädäntöön, esimerkiksi aspartaamin varoitukset, me lainsäätäjinä emme saa tätä unohtaa uutta lainsäädäntöä toteuttaessamme. Toinen kysymys, jota myös pidän tärkeänä, meillä on vaihtoehtoiset merkinnät Ruotsissa tällainen avaimenreikä merkintä esimerkiksi keskustelujuurisokerista tai sokerin käyttämisestä. Mielestäni meidän täytyy antaa yritysten tai jäsenvaltioiden jatkossakin käyttää merkintöjä, jotka ovat hyväksi osoittautuneet ja jotka nämä kuluttajammekin ovat oppineet tunnistamaan näinhän markkinoiden tulee toimia, eli kysynnän, kun on suurempi kysyntä, niin tuotetta täytyy myös voida myydä enemmän. Toivon, että kaikki liha tullaan alkuperämerkitsemään, näin ei valitettavasti vielä ole, ei edes omassa kotimaassa, niin minun on hyvin vaikea myös ymmärtää miksi alkoholia aina kohdeltaisiin toisin kuin muita tuotteita. Jos sitä nyt elintarvikkeena pidetään, niin olkoon se sitten myös lainsäädännön puitteissa mukana. Ja sitten täytyy ihan rehellisesti kyllä sanoa, että se <laughs> mitä pakkauksen takapuolella nykyään lukee, minä pidän erittäin hyvänä näitä merkintöjä per 100 grammaa tai 100 millilitraa. Mielestäni tällainen merkintä on erittäin hyvä ravintoarvo, joka aina pohjautuu 100 grammaan tai 100 millilitraan tuotetta. Ja jos tämä halutaan lisäksi merkitä annoskohtaisena, niin se saa olla mielestäni sitten lisää tietona, mutta ei korvaavana. Ja lopuksi toteaisin, että on erittäin tärkeää transrasvat ottaa lainsäädäntöön mukaan. Me olemme vaatineet tätä aiemminkin ja se, että ne saataisiin nyt huomioon otetuksi, olisi äärimmäisen tärkeää. Ehdin vielä viimeisen asian nostaa esiin tämä kolmen millimetrin korkuiset kirjaimet. Tämä kysymys nousee aina yhä uudelleen esiin kansalaisten kanssa keskustellessa ja kyllä meidän on huolehdittava siitä, että nämä tekstit ovat luettavia. Kiitos. Pavanova. Kiitoksia sitten Antonia Pavanova. Uh, I think that, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Itse olen lääkäri ja minusta on erittäin tärkeää, että tämä lainsäädäntö saadaan aikaan ei vain sen vuoksi, että uh, saadaan aikaan lojaalia kilpailua, vaan myös kansanterveyden näkökulmasta, koska se, että suuri yleisö tuntee nämä rava, ravinteet, niin on, se on varoitus. Meillä on sydän- ja verisuonitauteja, diabeettista. Ja kun me viittamme tutkimuksiin täällä, niin yksi Philip Morrisonin tupakkatutkimus on kyllä perversi, Siinä sanotaan, että siinä puhutaan tupakoinnin hyödyistä julkiselle taloudelle. Se osoittaa, että jos tupakoi, niin yhteiskunta voittaa tuhansia dollareita, koska ihminen kuolee nuorempana. Tämä aiheuttaa säästöjä rakentamisteollisuudelle, sosiaaliturvajärjestelmälle, etc. Joten täytyy muistaa, että joskus kyllä teollisuudessa mennään pahasti pieleen. Ja mitä enemmän tietoa me pistämme tähän paketin etuosaan, sen enemmän hämmennämme suurta yleisöä. Siksi meidän tulisi sisällyttää vain ne ainesosat, joiden kuluttamisella on jotain väliä. Joskus suolaa kutsutaan natriumiksi ja etc. Joka tapauksessa suola, sokeri, rasva, ne vaikuttavat ihmisen terveyteen. Mutta mitä enemmän lisäämme tähän listaan, niin sen enemmän ihmiset kuvittelevat, että millään ei ole niin kauheasti väliä. Näinhän ei ole. Ja siksi meidän täytyy hyvin rehellisesti ymmärtää se, että liikennevalojen käytössä ja tässä päivittäisellä ravintosuosituksella e, niissä ei ole mitään pahaa. Ne selvittävät asiaa, mutta täytyy myös muistaa se, että 10 prosenttia Euroopan unionin kansalaisista ovat lukutaidottomia ja 10 prosenttia vain 10 prosenttia ovat todella valistuneita. Loput kuluttajista eivät ole kauhean perillä terveyskysymyksistä ja heille täytyy tehdä selväksi, minkälaisia varoitussignaaleja haluamme esittää. On kolme tutkimusta. Yksikään niistä ei osoita, että liikennevalot olisivat pahasta. Ja jos me haluamme hankkiutua eroon näistä liikennevaloista ja päivittäisistä annoksista, niin mitä sitten? No sitten on yksi eli viraston tutkimus, jonka mukaan muun muassa brittikuluttajat käyttävät kaikkein eniten rasvaa ja niin edespäin. Australian tutkimuksessa sanotaan, että viisi kuluttajat viisi kertaa paremmin ymmärtävät tätä tietoa, jos se annetaan jo, jollain symboleilla. Monet ovat pitäneet näitä liikennevaloja hyvinä ja niitä voidaan soveltaa kautta linjan. Nämä tutkimukset ovat kaikille saatavilla ja ne antavat kyllä riittävästi näyttöä meille, että voimme tukea niitä. Sitten vielä tästä, näistä profiileista. Niitä käytetään hyväksi silloin, kun halutaan mainostaa ruokaa ja elintarvikkeita lapsille – Emmekä me tällä direktiivillä tai asetuksella voi tähän puuttua. Emme me voi tätä muuttaa. Dankeschön, Vittorio Prodi. Kiitoksia sitten Vittorio Prodi. Grazie, Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen samaa mieltä alkuperämerkinnöistä, sisältömerkinnöistä toteaisin, että niiden pitäisi perustua hieman yleisempään tietoon, vain sellaiseen tietoon, joka on tarpeellista, mikäli haluaa tasapainoisen kunnollisen ruokavalion. Joten en ole samaa mieltä tästä liikennevalojärjestelmästä esimerkiksi. Varsinkin tämä punainen valo minun mielestäni on ongelmallinen, koska tämä punainen väri miltei aina merkitsee suolaa Suolaa sisältyy esimerkiksi kastikkeisiin, mutta eihän kastiketta koskaan yksin syödä. Kastiketta syödään esimerkiksi vihannesten höysteenä, joten täten tasapaino taas palautuu ruokavalioon. Joten minun mielestä meidän pitäisi tarjota sellaista tietoa, joka liittyy myöskin tällaisiin peruselintarvikkeisiin, ei pelkästään tietoa, tietoa annettaisi pelkästään tällaisesta jalosteesta. Mitä eri merkintöihin tulee, mukana pitäisi olla myöskin kuitumerkintä, kuidun sisältö. Kuitupitoisuus, koska kuitu on erittäin tärkeä ruoansulatusjärjestelmän kannalta. Ja tietystikin voidaan myös todeta, että niin ikään pitäisi ilmoittaa mahdolliset allergisoivat aineet. Tietystikin allergiat ovat jokaisen henkilökohtainen asia, jokaisen immuunijärjestelmästä on kyse, mutta allergiat ovat yhä yleisempiä tänä päivänä. Lisäksi tarvittaisiin yleistä varjostusta ja tiedotuskampanjat, jotka liittyvät siihen, minkälainen olisi hyvä viikoittainen ruokavalio. on sellainen. Tällä hetkellä tietoa tulee pieninä sirpaleina sieltä ja täältä, eikä kuluttaja välttämättä pysty näistä sirpaleista kokoamaan kokonaisvaltaista kuvaa terveellisestä ruokavaliosta. Kiitoksia. Niin, tähän astihan on aina puhuttu päivittäisestä ää, äh, annoksesta eikä viikoittaisesta. Minä kuulin tulkkauksesta, että täytyy tietää paljonko syö viikossa. Ehkäpä siis viikko vai päivä annos? Weekly diet, that has... Niin viikoittainen ruokavalio, siihen pitäisi viitata. Viikon pitäisi olla viitekausi. Ja tätä varten pitäisi antaa näitä tietoja, koska muuten tieto on liian sirpaloitunutta, liian hajanaista, eikä sitä ole hyötyä kokonaisvaltaisesti. No niin, kiitoksia. Sitten Corin Lepage. Kiitoksia. Puhun lyhyesti. Meillähän on kolme tavoitetta. Monet kollegat ovat jo niihin kiinnittäneet huomiota. Terveys ja myös suola, sokeri ja rasvat eivät ole ehkä ainoita tekijöitä, mutta erittäin tärkeitä lihavuuden aiheuttajia. Sitten kuluttajien valinnanvapaus. Se on tärkeää. Ihmisten täytyy tietoisesti voida tie- valita oikeat ruuat ja sitten luottamus. Joku täällä viittasi jo hullun lehmän tautiin kuluttajan luottamus tuotteeseen on erittäin ratkaiseva asia. Ja kun me puhumme muun muassa hiilihydraateista, meidän täytyy myös puhua alkuperäkysymyksistä. Silläkin on tämä merkitystä. Jos me otamme nämä kolme kriteeriä tarkastelun alle, niin ensinnäkin minä olen sitä mieltä, että tämä liikennemerkkijärjestelmä saattaa olla, ehkä olla yksinkertaistava, mutta ei, ei, ei, voi, lähteä siitä, että se joko kiellettäisi, että jokin olisi kiellettyä taikka ö, sallittua, vaan tämä on suuntaantava asia. Ja kolmanneksi, jotkut täällä jo viittasivat siihen, että kuluttajan täytyy voida tehdä vertailuja. Täällä juuri esitettiin esimerkki suklaapatukoista. Ei annos koko vielä paljon ihmiselle kerro. Kaikki pitäisi ilmaista per 100 grammaa, mutta ei pidä antaa mitään päällekkäistä tietoa. Ja jos puhutaan vaikkapa suolasta, sokerista, proteiineista, kuiduista, niin on ymmärrettävä, että mitä enemmän me annamme näitä tietoja, sen vaikeampi on päättää, mikä, niistä, mikä tiedosta on olennaista. Meidän täytyy löytää hyvä tasapaino, mutta ei tämä liikennevalokysymyskään mikään yksinkertainen kysymys ole. Bien, voilà. äh, Michael. Erinomaista. Kiitos sitten äh, Mikael Tremopolos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό. Kiitoksia, puheenjohtaja. Me pyrimme tässä nyt luomaan yhteisön lainsäädäntöä, lainsäädäntöä, joka on pakollista ja yhtenevää kautta Euroopan unionin. Haluamme luoda kunnolliset, hyödylliset elintarvikkeiden merkin, merkinnät kuluttaja varten. Komission tarkoituksena on korota seitsemän direktiiviä yhdellä asetuksella. Kuulin aika taulusta ja nyt meillä on todellakin kiire tehdä tarkistuksia. Voisin muistuttaa teitä siitä, että vuonna 2008, kun ensimmäistä kertaa pyrittiin tarkastelemaan tätä asetusluonnosta, silloin meillä oli yli tuhata tarkistusta jo silloin käsittelyssä. Minun nähdäkseni näin kävi, koska kyse on niin kovin tärkeästä asiasta. Siksi sen tarkistuksia tuli niin paljon. Joten nyt ollaan oikeastaan vasta alkutekijöissä näiden tarkistusten suhteen. On tärkeää esimerkiksi, että pakollisten tietojen joukosta ei pidä jättää pois tai pakollisten merkintöjen yhteydestä ei pitäisi ottaa alkoholia pois. Sille ei pitäisi antaa mitään poikkeusta, koska tähän liittyy monia eri tekijöitä. Ihmiset joutuvat vankilaan kannabiksen polttamisesta joissakin maissa. Eikä nyt pidä, pidä antaa sellaista mielikuvaa, että tässä nyt kannustettaisiin ihmisiä käyttämään alkoholia. Tämä olisi väärä mielikuva asetus 109 viittaa nanoelementteihin. Onko nyt kyse nanomateriaaleista? Miksi tässä käytetään sanaa nano? Minun mielestäni tämä ei ole välttämättä hyvä asia. Tarkistuksesta 109 ilmeisesti on kyse. me tarvitsemme selkeätä alkuperämaamerkinnättä, niin ikään. Eilen puhuin tästä jo paljon syvällisemmin. Tarkoituksena on tukea paikallistuotantoa. Tietenkin tuotteiden laadusta on kyse. Enkä myöskään toisaalta halua, että tuote matkustaa tuhansia kilometrejä ennen kuin se päätyy minun ruokapöytäni, koska tämä aiheuttaa ilmastonmuutosta. Ja en myöskään halua, että uhanalaisia kalalajeja syödään. Makeutusaineetkin pitäisi selkeästi mainita ja merkitä ja sanaa vegetarian eli kasvi, kasviperäinen tuote ei pitäisi myöskään käyttää silloin, mikäli tuotteessa on mitään eläinperäistä aineesta mukana. Minun mielestäni täällä muutakin seikkoja täytyy vielä pohtia tarkemmin. Haluaisin vain painottaa sitä tosiasiaa, että mikäli merkintä ei ole riittävän yksinkertainen, Siihenhän Karl Schlüter esimerkiksi vihreistä pyrki. Ja mikäli merkinnät eivät ole tällaisia liikennevaromerkinnän kaltaisia, niin täytyy muistaa, että kirjain koko saattaa aiheuttaa ongelmia, kun tarkastellaan, kuinka paljon tietoa pitää merkinnässä olla mukana. Ja tämä ei saa olla haitaksi ihmisiä, jotka eivät välttämättä osaa kunnolla paikallista kieltä tai jotka ovat lukutaidottomia. Joissakin maissa koiran ruoata merkitään paremmin. Joissakin maissa jopa köyhät ihmiset syövät koiran ruokaa. Kiitos puheenjohtaja. En oikeastaan halunnut puheenvuoroa, koska Rova Someri mietintö erittäin hyvää. Ja olisin kiittäkin häntä hänen erinomaisesta työstään ja valtavasta työstään, jonka hän tehnyt. Pyysin puheenvuoroa tämän, tämän nyt käydyn keskustelun vuoksi. Hyvät kollegat, meidän täytyy muistaa yksi asia. Etikentti ei voi olla mikään oppikirja terveellisestä ravinnosta, eikä tämä ole tarkoituskaan. Sen vuoksi meidän täytyy vetää raja johonkin. Voimme tehdä kyllä eron tärkeän tiedon ja pakollisen tiedon ja toisaalta lisätiedon ja vapaaehtoisen tiedon välille. Ja vapaaehtoista tietoa voidaan antaa. Ja tätä voidaan käyttää esimerkiksi kilpailukeinona. Palvelun tai tuotteen tarjoaja voi todeta, että hän myy tuotteen, jonka alkuperä on tiedossa. kun toinen ei merkitse alkuperää. Tätä voidaan käyttää myöskin mainontakeinona. Tätä lisätietoa. Minun mielestäni ravitsemustieto, hiilihydraatit, proteiinit, rasvat ja kalorimäärä ovat tärkeitä. Nämä klassiset merkinnät kilojouleista voitaisiin luopua, koska ne eivät vuosien mittaan ole oikein lyöneet itseään läpi. Alkoholijuomat sitten, hyvät kollegat. Meillä on erityisasetus ja direktiivi, joka koskee alkoholituotteita viinejä varten on olemassa omat merkintäsääntönsä. Ei tämä tarkoita sitä, etteikö alkoholijuomia nyt merkittäisi. Ei sitä ole kyse. Eikä pidä tehdä kaksinkertaista työtä, mikäli komissio toteaa, että viiden vuoden kuluttua pohditaan se uudestaan, niin komissio on varmaan syy tähän ehdotukseensa. Eikä tässä nyt pidä ryhtyä hätikömän asian suhteen. Kyllä, alkoholijuomatkin on merkitty. Kiitän rouva Suomi siitä, että ottanut nämä imitoivat tuotteet mukaan. Esimerkiksi tarkistus 68. Ehkä tämä pitäisi hieman selkeämmin vielä määritä silloin, kun on kyse tällaista imitoivasta tuotteesta, niin se pitäisi myöskin merkitä alkuperä, alkuperämaa, merkintä. Tämä voisi olla tämmöinen hieno vapaaehtoinen merkintä, mutta ainoastaan alkuperäis perus elintarvikeyhteys tämä voi toimia. Mikäli kyse on valmis, tuotteesta tai ateriasta, miten tämä voitaisiin kaikki merkitä. Tämäkin voisi olla vapaaehtoinen asia, ja tätä voitaisiin käyttää kilpailukeinona. Tämä olisi oikein hyvä ajatus. Elintarviketeollisuus voisi käyttää tällaista kilpailuetua hyväkseen ilmoittamalla alkuperät todellakin. Toivon, että kaiken kaikkiaan sitten saadaan vielä hyvä lopputulos aikaan tästä kaikesta huolimatta. Joo, Kiitoksia edustaja Berlaatto seuraavana. You don't vote. Okay. Then, uh... Ette halukkaan puheenvuoroa. No sitten Esteri Lange. Ja, dank u wel voorzitter. Ik wil graag eh, drie punten aansturen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kolme seikkaa. Äh, tässähän on paljon jo tullut sanotuksikin, mutta ensinnäkin tämä liikennevalosysteemi. kollegani ja muutkin väittävät, että liikennevalojärjestelmä on ratkaisu kaikkeen, jotta voidaan vastata tämän teollisuuden alan loppailuun. Mutta mitä tapahtuu sitten, jos liikennevalojärjestelmää öö, käytetään? No, minä ainakin haluan varmistaa sen, että lapseni eivät liho, eivät juo Coca-Colaa liikaa. Kyllähän sitä ihminen voi dietti kolaa juoda, koska siinä on vihreä valo, maidossa taas on punainen valo. Die mutta toisaalta voi myös käydä niin, että lapset saavat liian vähän ravintoaineita, jos he esimerkiksi eh, käyttävät näitä tuotteita, joten minä en usko näihin liikennevaloihin en sitten ollenkaan. Olen täysin samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat halunneet tehdä eron pakattujen ja ei-pakattujen tuotteiden välillä lainsäädännön suhteen. Tätä lainsäädäntöä ei tulisi soveltaa ei-pakattuihin tuotteisiin, mutta meidän täytyy myös katsoa hyvin tarkasti määritelmiä. Minä itse olin leipomossa töissä opiskeluaikoina. Ja kun ajatellaan lauantaita, kiireistä lauantai-aamupäivää leipomossa, niin siellä me usein teimme niin, että me paloitti, tai siivutimme leivät valmiiksi ja laitoimme ne pussiin. Oliko sitten siis tämä tuote ennalta pakattu, kun kerran me pussitimme ne tietäen, että se lyhentää me jonoja lauantai-aamupäivisiin. Ja tässä yksi esimerkki. Ja entä sitten vaikkapa joku perunasalatti, josta jo kuulimme. Eli, tai sitten ravintolat vaikka ja kal- kalorit, kyllä. Kaikki kaikki, mitä tähän tulee lisäksi tähän äh, pakkaukseen. No minä Meillä ei ole kovin pitkää äh, kulinaarista perinnettä äh, Alankomaissa. Ehkä meillä ei ole myöskään Michelin ravintoloita niin paljon, mutta minä kauhulla ajattelen aikaa, että myös ravintoloissa pitäisi merkitä kalorit sun muut. Sitten kokkikin sanoo, arvaappa mitä, jos minun täytyy laskea jatkuvasti nämä kalorimäärät, niin minäpä ehkä muutan ruoka listaa hiukan harvemmin kuin tähän asti. En minä jaksa näitä kaloreita laskeskella jatkuvasti. Pidetään sitten sama ruokalista, niin ei tarvitse niitä olla jatkuvasti, jatkuvasti laskemassa. Eli kyllä tässä voidaan myös ampua paasti omaan nilkkaan, jos niikseen tulee. No tätä me emme tietenkään halua, halua että ää, ravintoloissa eivät enää ruokalistat muuttuisi. Vielä lopuksi Christopher Jelner. Kiitoksia. Niin, en nyt toista tässä muiden äh, toteamia yksityiskohtia, mutta ymmärrän sen, että halutaan yksinkertaista asioita kuluttajain hyväksi, mutta on tärkeää, että emme yksinkertaista niin paljon, että informaatio ei enää pidä paikkaansa. Esimerkiksi me tiedämme, että ei ole sellaista asiaa kuin paha tai vaarallinen elintarvike, joten emme voi luoda sellaista järjestelmää, joka antaa sellaisen vaikutelman, että jokin tietty ruoka ei olisi pahaa tai vaarallista. Totuus on se, että meillä täytyy olla monipuolinen ruokavalio, emme saa syödä liikaa ja meidän täytyy liikkua. Tätä me emme kuitenkaan voi tämän direktiivin avulla ratkaista. No kansalaisten täytyy itse ottaa vastuu näistä asioista. Eivät ihmiset nyt ihan tyhmiä ole. Ongelma on kuitenkin se, jos me alamme kohdella ihmisiä ikään kuin olisivat tyhmiä, koska silloin he tyhmistyvät. Ja kaikkein vaarallisinta, mitä me voimme tämän direktiivin myötä tehdä, on se, että me annamme kansalaisille väärän turvallisuuden tunteen, koska tulevaisuudessakin ihmisten täytyy olla kriittisiä, heidän täytyy lukea, mitä paketissa seisoo, jotta voivat tehdä vastuullisia valintoja. Tämä on ainoa keino ja ainoa totuus. Ja tietysti täytyy syödä monipuolisesti, ei liikaa, ja täytyy urheilla tai liikkua. Aina on poliitikkoja, jotka haluaisivat ratkaista asiat direktiivein, asetuksin, mutta ainoa yksinkertainen vastaus on, että sori vaan, ei se onnistu. Ei pidä unohtaa sitä, kiitos. Ja, Kiitoksia. No tässä oli todella eläväinen keskustelu. Annan lopuksi vielä komissiolle puheenvuoron ennen kuin äh, esittelijä saa loppupuheenvuoron. No niin, komissio edustaja herra Budi, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ette varmasti ylläty, kun sanon, että on aika vaikeaa ö, omaksua tässä mitään tiukkaa ö, kantaa, koska Barroso on vasta juuri valitsemassa komissiotaan. Vasta tammikuussa komissaaria aletaan kuulla ja vasta siinä vaiheessa alamme omaksua kantoja, joten tässä vaiheessa on vaikea nyt vastata kaikille, jotka ovat täällä puhuneet, mutta muutama kommentti kuitenkin. Ette varmasti ylläty kuullessanne, että että komissio ei ole yhtä mieltä Somerin analyysin kanssa siitä, miten komissio on tehnyt työtään. Emme ole yhtä mieltä näiden väitteiden kanssa. Sitä vastoin monet teistä olette ilmaisseet sellaisia elementtejä, jotka ovat kyllä kiintoisia, erityisesti tuotteiden alkuperän suhteen. Monet ovat puhuneet, viittaan tässä Schlüteriin, Rotperenttiin, Prodiin ja Lepagiin ja monet muutkin, ovat arvioineet, että komission ehdotus ei ollut riittävän kunnianhimoinen. No me halusimme kuitenkin tähän tekstiin ottaa mukaan sen, mitä oli jo olemassa, koska tämä on erittäin monimutkainen ja hankala aihe. Mutta kyllä haluamme ottaa huomioon kaikki ne selvennykset ja suuntaukset, joita te haluatte tähän esittää. No, mitä sitten tulee ainesosien luetteloon? luetteloimiseen paketin edessä. Pitääkö ö, niitä olla yksi vai kuusi vai mitä? No tämä on keskustelu, joka on kyllä hankala. Olemme sitä mieltä, että on tärkeää sisällyttää nämä kuusi tärkeintä ainesosaa kategoriaa ö, paketin etupuolelle, mutta tästäkin voidaan keskustella. Joka tapauksessa haluan kiittää Leotardia hänen tuestaan. Sitten kirjoituksen koko, fonttikoko, sekin täällä mainittiin useampaan otteeseen. Grostet muun muassa puhui näistä pienistä jogurttipurkeista sumuista, joille pitäisi antaa poikkeuslupaa. Sitten on tällaisia pieniä ö, voinappeja, joita vaikkapa on ö, lentokoneissa. Eihän tällaisen kaksi kertaa 3 senttiä kokoiseen voinappiin voi kaikkea kirjoittaa. Sitten täällä moneen kertaan otettiin esiin, muun muassa Weisberger ja Glass. Nämä jäljitet, jäljitelmätuotteet, tämä on aihe, joka meitä huolettaa. Tämä on aihe, jonka osalta olisi syytä varmaankin säätää lakeja. On juustoa, joka tehdään kasvisrafista ja niin edespäin. Tämä on aihe, joka kyllä puhuttaa kuluttajaa. Muita elementtejäkin täällä otettiin esiin. Ja sanoisin, että emme tietenkään voi vastustaa näitä kolmea valoa, liikennevaloa ja päivittäistä saantia ja suositusta. Päivittäinen saantisuositus mielestämme on pakollinen, sen tulisi olla pakollinen, ei välttämättä etupuolella, vaan paketin takapuolellakin, mutta se täytyy sieltä löytyä, jotta kuluttaja voisi arvioida tuotteen määrän oman päivittäisen tarpeensa mukaisesti. Hänen täytyy saada tietää, käyttääkö hän vaikkapa 50 tai 15 prosenttia päivittäisestä kaloritarpeestaan. Sitten tämä kolme, kolmen värin järjestelmä, liikennevalojärjestelmä. Teillähän on tietysti ihan vapaaehtoisia kansallisiakin järjestelmiä. Niitä ei voida yhteisen tasolla tuputtaa kellekään. Ja ymmärrän kyllä, että tästä on käyty keskustelua. Monet teistä ovat myös ottaneet esiin kuituongelman. Tärkeä kysymys, koska kaikki kyllä tunnustavat kuidun tärkeyden tasapainoisessa ruokavaliossa ja ruoan sulatuksessa erityisesti. Johtopäätöksenä sanoisin, viittasin Rothberendin ja Lebasin puheenvuoroihin, joka liittyy seuraavaan. Me olemme toivoneet yksinkertaista etiketöintiä, helppolukuista etiketöintiä, sellaista, joka on lojaali ja vertailukelpoinen. Tämä on meidän tavoitteemme. Tietysti jos halutaan torjua tiettyjä sairauksia, mutta ennen kaikkea, jotta voidaan antaa kuluttajalle mahdollisuus valita – ei hän tietenkään tällaisen informaation ja etiketin avulla voida torjua lasten liikalihavuutta. Tietysti täytyy estää lapsia katsomasta televisiota, syömästä suolaa, sokeria ja heitä, heidät täytyy potkaista liikkumaan. Mutta jos kuluttaja on vaikkapa allerginen tai tarvitsee jotain erityisruokavaliota tai ei, olipa kyseessä sitten aktiivinen tai passiivisempi kuluttaja, niin me toivomme, että nämä kaikki kuluttajat voivat tehdä valistuneita valintoja, jos pitävät sitä tarpeellisena. Enkä nyt halua tässä lopettaa puolustamatta komission henkilöstöä, joka on todella tehnyt työtä tämän parissa, jota vastaan on hyökätty. kaksi naispuolista henkilöä ovat tehneet todella kovasti työtä tämän hankkeen parissa. Minä puolustan näitä henkilöitä, koska nämä henkilöt ovat tehneet työtä hyvin ammattitaitoisesti. On tehty vaikutusarvio, on kuultu sidosryhmiä hyvin intensiivisesti, olivatpa nämä sitten teollisuuden edustajia, kaupan edustajia tai kuluttajia – Jokaisella on tietysti oma kantansa aiheeseen, mutta jokaiset sidos, jokaista sidosryhmän edustajaa on kyllä kuultu. Ja minusta nähden nämä hyökkäykset olivat kyllä vähän ylimitoitettuja. Kiitos. Danke, Herr Poulet. Wir haben... Kiitoksia. No niin, me kuulimme mitä te sanoitte. Ja sitten kun uusi komission jäsen tulee kuultavaksemme, niin voimme esittää myös hänelle kysymyksiä. Ja nyt äh, esittelijä Sommer. Minä en ota sanojani takaisin äh, sen suhteen, että hyökkäsin komissiota vastaan, vaikkei se nyt mitään henkilökohtaista tietenkään ollut, niin katson, että kyllä komissiolla miesvoimia sen verran olisi pitänyt olla, että realistinen lainsäädäntöehdotus olisi saatu aikaan. Ja jos komissio itse kirjoittaa, että että ei ollut tarpeen pyytää ulkopuolista asiantuntijaa apua, niin kysyn itseltäni, että kuinka kaikki voi panna tämä komissio itse oikein pitää, kun juuri ajatellaan elintarvikkeita ja ravintoa, niin eikö myös ulkopuolisia asiantuntijoita olisi hyvä ollut kuulla. En minä tässä nyt voi kaikkiin kysymyksiin vastata. Mielelläni käyn kaikkien kanssa kahdenkeskisiäkin keskusteluja ehdottomasti tarpeen vaatiessa, mutta pari asiaa nyt kuitenkin pois päiväjärjestyksestä vaikkapa lihan äh, alkuperää tai äh, elintarvikkeiden äh, raaka-aineiden tai sisältöjen merkitseminen. Ei se ole mahdollista. Jos teillä on ketsuppipullo, niin siinä voi olla tomaatteja eri maista. Sama koskee muitakin elintarvikkeita, jotka koostuvat eri ainesosista. Elintarvikkeiden ja myös rehujen ainesosia ostetaan maailman markkinoilta. Saatavuus on tietenkin tärkeä tekijä ja hinta. Ja näin ollen joka päivä eh, voi tulla myös tomaatteja eri maista näihin ketsuppipulloihin. Miten ihmeessä yritykset eh, voisivat huolehtia tämän kaiken merkitsemisestä? Miten ihmeessä tämä olisi mahdollista? Mielestäni tämä ei teknisesti kerta kaikkiaan ole toteuttamiskelpoista. Liha No BSE-kriisin jälkeen meillä on naudanliha kyllä merkitty alkuperän suhteen eh, ja haluttiin eh, tiukempia sääntöjä, mutta eh, esimerkiksi eläinsuojelujärjestöt viittasivat siihen, että tiukemmat säännöt viittasi, olisivat johtaneet siihen, että ei olisi tiedetty, kuinka pitkät teurasmatkat eläimillä sitten on. Eli kaikki vaikuttaa kaikkeen. No niin, sitten nämä GDA, päivittäiset äh, annosmäärät Äh, ja saantisuositukset. Kun ajatellaan, niin kyllä tätä saa vapaaehtoisesti kyllä käyttää, mutta minä en halua tästä sitovasta, e, e, sitovaa Euroopan laajuista määräystä, koska ei ole ollenkaan äh, varmaa, että kaikki ymmärtävät tämän samalla tavalla. No mitä sitten sellaiset alueet, joilla, kun Euroopassa on alueita, joissa liikennevaloja ei ole koskaan nähtykään, niin mitä he ymmärtävät liikennevalo äh, merkinnöistä? Saanti suositukset varmasti puhuttelevat nelikymppisiä naisia, mutta jos vanhemmat sitten yrittävät pikkulapsensa ravita saantisuositusten pohjalta 2000 kaloria päivässä, niin sittenhän me vasta liikalihavuuden kurimukseen joudummekin. Eli ravintosuositukset riippuvat iästä ja sukupuolesta eikä tietenkään kaikkia saantisuosituksia voi pakkaukseen merkitä ja siksi meidän tulisi olla varovaisia. Toki tätä voidaan lisätietona tarjota minun mielestäni jäsenvaltioilla ei tulisi olla omia merkintäjärjestelmiä, mutta alakohtaiset merkintäjärjestelmät voisivat olla mahdollisia. Kun ajatellaan valmistajia ja kauppiaita, niin nämä ovat ainoat tahot, jotka voivat pystyvät reagoimaan kuluttajien toivomuksiin varsin joustavasti ja myös nopeasti. Ja tähänkin viitattiin. Tämä on tietenkin myös markkinaetu. Eli jos minä kuluttajana toivon jotain, niin jos minä kuluttajana sanon, että minä välttämättä haluan tällaisen värimerkinnän äh, pakkaukseen, niin kyllä varmasti markkinat reagoivat, koska sitten kuluttajat ostavat vain merkittyjä tuotteita ja merkitsemättömät jäävät äh, sinne hyllyyn. Mutta minä en toivo, e- en näitä päivittäisiä saantisuosituksia, enkä myöskään äh, näitä liikennevalomerkkejä. Ne ovat vain niillä ei ole kunnollista merkitystä. Ajatellaan vaikkapa rasvaa, ei kun niin, rasvaa 100, 120 milligrammaa päivässä. Ja tässä on myös sellaiset, sellaiset niin paljon eroja ja niin paljon kirjavuutta, että ei kolme väriä nyt riitä tähän merkitsemiseen millään muotoa. Tämä on olennainen syy sille, että minä totean, että eivät kolme väriä voi kuvailla elintarvikkeiden koko kirjoa. Sitä paitsi mehän olemme jo kuulleet, että on aivan pölyä viitata yksittäisten elintarvikkeiden merkitykseen, koska päivittäinen saanti on pikemminkin eh, tärkeä ja koko elämän elämän tyyli täytyy ottaa huomioon. Ja näin ollen tällaiset eh, yksittäiset eh, merkinnät, niiden tekeminen sitovaksi mielestäni on hölynpölyä. Vapaaehtoisuus on eri asia. Tämä asetus on kuluttajalle ja sen tulee tukea kuluttajaa järkevien valintojen tekemisessä, mutta tämä hyödyttää paitsi kuluttajia myös toista osapuolta eli elintarvikeyrityksiä. Tämän asetuksen pohjalta halutaan tuoda oikeudellista varmuutta ja yksinkertaisuutta ja harmonisoida sisämarkkinat, joten meidän täytyy ottaa huomioon molemmat osapuolet. Tietenkin me haluamme toimia molempien osapuolten nimissä ja me voimme ottaa huomioon vain keskimääräisen kuluttajan. Emme me voi ottaa huomioon tiettyjä potilasryhmiä tai vastaavia. Me tarvitsemme merkinnät, jotka ovat käyttökelpoisia kaikkialla Euroopassa kaikkien elintarvikkeiden ja ei-alkoholipitoisten juomien osalta. Tähän me pyrimme ja pyydän teitä nyt lukemaan nämä tekemäni tarkistuksetkin ja palataan asiaan. Mutta pyytäisin että myös neuvoston edustajat, arvoisa puheenjohtaja, saisivat nyt lyhyesti vielä kertoa, miten pitkälle eh, neuvoston työryhmä on asiassa päässyt. Nimittäin neuvoston edustajat ovat nyt paikalla. Kiitos. Eh, Kiitos. Tehdään niin. Kysytään neuvostolta, kuinka pitkälle eh, työryhmä on päässyt. Olkaa hyvä, neuvoston edustaja. Tack, herr talman. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että saamme tilaisuuden kertoa neuvoston käymistä keskusteluista. Emme me neuvostossakaan ole valmiina. Voisin tässä lyhyesti kertoa, mikä tilanne on tärkeimpien kysymysten kohdalta. Ensinnäkin luettavuus, näiden merkintöjen luettavuus, vaikuttaa siltä, että tällainen mitattavissa oleva kriteeri saisi tukea neuvostolta. Monet jäsenvaltiot ovat havainneet, että yleisluontoisempia ohjeita merkintöjen suhteen on vaikea valvoa ja teksti voi hyvin usein sitten olla aivan mahdotonta lukea, joten jotain mitattavaa. Vaikuttaisi siltä, että tekstin koko olisi sitten helpoin tapa tätä mitata ja vaikuttaa siltä, että 1,2 millimetriä olisi pienin hyväksyttävä tekstikoko ja tämä mitattaisiin sitten pienen x-kirjaimen korkeudesta. Olemme myös todenneet, että tarvitaan äh, hiukan ohjausta tämän luettavuuden suhteen, esimerkiksi minkälainen on hyvä kontrasti ja niin edelleen. Sitten mitä tulee ravintoarvoilmoitukseen, Komissio on ehdottanut tällaista pakollista merkintää siitä huolimatta, että tämä hiukan lisää hallinnollista taakkaa, mutta tätä neuvosto voi kyllä tukea. Vaikuttaa siltä, että neuvosto myös haluaisi, että kaikki nämä tiedot on koottu yhteen taulukkoon pakkauksessa ja vaikuttaisi siltä, että haluttaisiin aina viittaus 100 grammaan tai 100 millilitraan tuotetta. Ja ravinto arvon suhteen tämä sama voisi tulla kysymykseen. Tätä taulukkoa voitaisiin, voitaisiin täydentää sillä, että pakkauksen etupuolella vapaaehtoisesti merkittäisiin tietyt ravintoaineet. Olemme puhuneet tietystä standardi esimerkki, standardeista esimerkiksi energia plus energia ja rasva suola ja sokeria. Tämä oli siis vapaaehtoinen merkintä, jossa ei saisi valita itselle parhaiten sopivaa yhdistelmää, vaan todella tämä mainitsemani. Ja on todettu, että jos kokonaan poistettaisiin komission ehdotuksesta tiettyjä osia, niin mm, tämä voisi aiheuttaa ongelmia, mutta me emme ole päässeet keskusteluissa vielä ihan loppuun. Mitään innovaatioita ei nyt haluta täysin kieltää, jos teollisuus tai jäsenvaltiot halusivat, haluaisivat tehdä jotain omia merkintöjä, joten nyt tällä hetkellä tätä keskustelua vielä käydään. Tässä ne tiedot, jotka minulla oli täällä välitettäväni. Kiitos puheenjohtaja. Ja, no Paljon siis työtä vielä neuvostollakin edessään. Kiitoksia. Ehdotus on jo kahden, lähes kahden vuoden ajan ollut käsittelyssä, koska ensimmäinen tammikuuta 2008 se tuli ja kyllä tässä nyt varmaankin tarpeeksi on aikaa ollut käsittelylle. Määräaika tarkistusten jättämiselle 9. joulukuuta kello 12. Ja tuolloin sitten tämä hanke saataisiin päätökseen toukokuuhun mennessä. 9. joulukuuta siis kello 12 määräaikatarkistusten jättämiselle. Kiitoksia rouva Sommer tästä. aha, tässä ehdotetaan nyt kello 18. Eli siis 9. joulukuuta kello 18 määräaikatarkistusten jättämiselle. Me siirrymme eteenpäin esityslistalla kohta 13. Tämäkin hyvin tärkeä aihe. Sähkö- ja elektroniikka, laite, romu. Kuulen, että olikin sovittu, että saannin turvaaminen käsitellään ensin niin, että esittelijä Sonik saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja kaikki elintarvikeihmiset, joiden mielestä tämä oli kovin kovin kiinnostavaa, voivat jatkaa keskustelua oven ulkopuolella. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem podziękować koleżance Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tai pikemmin pyytää, että tämä asia nyt, tämä on perheen sovittu, että asia lykätään. Dear friends, all those who have these fascinating talks. Niin tällä on kyllä kovin kovin kiinnostavia keskusteluja varmasti käynnissä, mutta siirtykääpä nyt äh, tuonne salin ulkopuolelle käymään näitä keskusteluja. Siellä on tilaa. Hi. Thanks for there. Other. Other. Hey. The council listens to the next... Uh... Nyt pitäisi ryhtyä kuuntelemaan tätä tämän seuraavan asian esittelyä. Voisiko se ruotsalaisseurakunta siellä nyt hieman vaimentaa keskusteluitaan? Kylläpäs ovat uppiniskaisia ruotsalaiset. Voisitteko nyt kuunnella, mitä kollegoilla on sanottavan? Herran Sonic, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Chciałem podziękować. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää rouva Evansia siitä, että hän suostui vaihtamaan näiden asioiden järjestystä niin, että minä saan puhua ensin ja sitten vasta hän. Minä olen laatinut mietinnön komission ehdotukseen, jolla pyritään sääntelemään kaasun saannin turvaamista 2004 vuodelta peräisin oleva direktiin halutaan korvata kaasun saantia koskevalla esityksellä. Direktiivi nykyisellään ei riitä, koska tänä päivänä on enemmän vaaroja ja uhkia, jotka kohdistuvat kaasun kuljetuksiin esimerkiksi kolmansien maiden kautta. Kyse on neljännesosasta tuotantoamme 60 prosenttia kaasusta tulee unionin ulkopuolelta. Kaasu ja muut fossiiliset aineet aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä. Ja samalla me pyrimme matala hiilitalouteen, kaasun käyttöäkin täytyy pohtia uudelleen. Minun lausuntoni, tai valiokuntamme lausunto, on osana EUn 2020 tavoitteita, jotka liittyvät energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energiavaroihin ja kasvihuonekaasupäästöihin. Nämä kaikki asiat kulkevat käsi kädessä. Samanaikaisesti meidän pitäisi tarkastella kaasun kysyntää. Saantivarmuus täytyy varmistaa ympäristön suojelun kanssa sopusointuisella tavalla. Haluamme energiantuotantomme ja käyttöömme kestävälle pohjalle. Jätetään huomioon viisi eri tarvetta. Ensimmäinen näistä tarpeista on tarve pohtia niitä vaikutuksia, joita kaasun käytöstä on ympäristölle. Toiseksi kaasusta pitäisi päästä pois ja muistakin fossiilisista polttoaineista, koska ne ovat kasvihuonekaasupäästöjä, niille pitäisi löytää vaihtoehtoja. Hiili ja öljykin ovat parempia vaihtoehtoja. Kolmanneksi täytyy parantaa energiatehokkuutta ja vähentää energian käyttöä, säästää energiaa. Tämäkin auttaa meitä välttämään kriisitilanteilta. Näin ollen on erittäin tärkeää keskustella energian rationaalisesta järkevästä käytöstä. Neljänneksi meidän pitäisi painottaa yhä enemmän paikallista energiantuotantoa. Ja enemmän pitäisi käyttää uusiutuvia energialähteitä kaasuverkostokysymys on tässä tärkeä. Ja viidenneksi pitäisi luoda uusia infrastruktuureja. Tämä on mahdollista ainoastaan sitten, kun on tehty kunnolliset ympäristövaikutusarviot, mukaan luettuna Natura 2000 arviota. Tämä tarkoittaa sitä, että lintujen suojeludirektiiviä ja habitat-direktiiviä täytyy niin ikään kunnioittaa. Lisäksi meidän täytyy suojella kansallista perintöämme. Kaikkein tehokkaimmin saadaan ympäristöhyötyjä, mikäli muistaa myöskin kansalliset perinteet. Eri tätä puhutaan vain tehokkuudesta. Viime aikoina on nimittäin havaittu, että asetuksilla on nyt enemmän kannatusta 27 jäsenvaltiossa kuin aikaisemmin. Ja tämä koskee myöskin etämaita. Tänään on hyvin erikoislaatuinen päivä, joulukuun ensimmäinen 2009, koska Lissabonin sopimus astui tänään voimaan. Artikla 194 sopimuksessa mainitsee solidaarisuusvelvoitteen energia-alalla. Unioni on nyt aivan erilainen kuin se oli vielä eilispäivänä tai aikana, jolloin komissio laati tämän teksti esitykseensä. Ja kun katsomme eteenpäin, emmekä vello menneisyyden suossa, minähän ehdotan juuri eteenpäin katsomista, niin täytyy muistaa, että Lissabonin sopimus antaa meille uuden pohjan osoittaa solidarisuutta muita kohtaan, mukaan luettuna energia-alalla. Energian saantivarmuuteen kohdistuu lukuisia uhkia, meidän täytyy siksi tehdä yhteistyötä enemmän ja komissiollakin on enemmän valtaa ja oikeuksia neuvotella oikeudellisesta kehyksestä, joka varmistaisi energiansaantivarmuuden kolmasista maista. Suuret kaasuyhtiöt ovat yksityisyrityksiä. Ne eivät ole suoraan valtiollisessa valvonnassa niissäkään maissa, minne ne on rekisteröity. Nyt uudella vuosisadalla Euroopan unionin pitäisi toimia yhtenä rintamana ja sen pitäisi toimia erittäin aktiivisesti. Komissiolla pitääkin siksi olla enemmän valtaoikeuksia. Komission pitää pystyä esimerkiksi Komission täytyy pystyä ottamaan käyttöön hätätapauksissa tiettyjä varotoimenpiteitä. Se pitäisi hätätapauksella erityisoikeuksia. Lisäksi tarvitaan toimintasuunnitelmia hätätilanteiden ehkäisemiseksi Lisäksi pitäisi pystyä reagoimaan sitten, kun hätätilanne kuitenkin tulee. Mikäli yhdessäkin jäsenvaltiossa on hätätilanne, yhteisön pitää pystyä toimimaan. Komission ehdotus pitää sisällään erinäisiä ratkaisuja, joilla voidaan pyrkiä välttymään hätätilanteilta. Samalla tarvitaan yhteisön toimissa joustavuutta aina tilanteen mukaan, riippuen siitä, miten pitkäisestä kriisistä tai miten vakavasta kriisistä on kyse mikäli esimerkiksi tammikuussa joiltakin jäsenvaltiota menevät kaasuhanat kiinni. Ja kyse on sadasta prosentista kaasun saantia. Ja mikäli muissa maissa tila onkin kunnossa ja yhdessä maassa on suuri ongelma, niin tämä osoittaa, että EUn liberalisointi hanke on jäänyt pahasti kesken ja epäonnistunut. Siksi meidän täytyy kaikinkin on pyrkiä varmistamaan kaasun saantivarmuus. Komissio ehdottaa että infrastruktuurit täytyy hoitaa kuntoon ja täytyy varmistaa, että kaasuvirta voidaan kääntää vastaiseksi. Tämä ei useinkaan kannata, koska jotkut maat toimittavat meille kaasua, mikäli sitten virta käännetäänkin vastaiseksi jäsenvaltioiden viranomaisten toimista tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden yhteistoimista huojantaisiin toimiin ryhtyä, mutta vain perusteluissa tapauksissa. Toivon, että tukisitte minun ehdotustani kolmestakin syystä. Ensimmäinen näistä syistä on, että minä haluan parempaa koordinointia eri toimenpiteiden välille. Toiseksi minä peräänkuulutan sitä, että meillä olisi yhteisön laajuinen lähestymistapa, jota komissio puolustaa ja pyrkii kehittymään, kehittämään. Niitä kaikki jäsenvaltiot ovat yhteistyössä mukana. Energian saantivarmuus pitää lisäksi yhdistää ympäristön suojelutavoitteisiin niin, että energia tuotetaan Euroopassa ja tuodaan Eurooppaan niin, että kestävän kehityksen periaateena muistetaan, että sitä ei tätä lapsipuolen aseman. Lopuksi haluaisin vielä vedota teidän tukenne ja pyydän, että olette kanssani samalla linjalla. Uff. Kiitokset herra Sonic esityksestä tässä nämä ympäristö kysymykset on otettu huomioon. Kaksi puheenvuoroa, Chris Davis ensimmäisenä. Well, thank you, Chair. Um, I very much... Kiitoksia puheenjohtaja. Kovasti arvostan edustajan kommentteja. Yksi ajatus. En ole seurannut tätä mietintöä, mutta olen kyllä tarkastellut energiaan äh, energia-asioita ja hiilen talteenottamis- ja varastointijärjestelmiä, jotta voitaisiin lieventää fossiilisten polttoaineiden päästöjä. Hiilihän maksaa noin 13 euroa tonni, joten ei ole suurtakaan kimmo, kimmoketta investoida ydinvoimaan, uudistuviin tai tähän talteenotto- ja varastointi järjestelmään. Monet ihmiset kirjoittavat pitkiä pitkiä raportteja ja ennakoivat tulevia kuukausia, mutta itse asiassa hiilen nykyhinnat yleensä vaikuttavat lyhyt, lyhyellä tähtäyksellä. Me Euroopassa haluamme tehdä tällaisia tuottoisia investointeja huolimatta rii- seuraamuksista. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että kaasu verrattuna muihin fossiili polttoaineisiin, kuten hiileen, sillä on alhaisemmat hiilidioksidipäästöt. Mutta jos me haluamme 80 prosentilla vähentää hiilidioksidipäästöjä seuraavien 40 vuoden aikana, niin jossain vaiheessa meidän täytyy kyllä muuttaa näitä kaasutehtaita niin, että ne voivat ottaa talteen hiilidioksidia ja varastoida niitä, joten kun me laadimme asetuksia, niin meidän täytyy muistaa se, että tulevien kaasuvoimaloiden täytyy olla hiilen ö, talteenotto valmiita. Se tarkoittaa sitä, että täytyy varata riittävästi ö, maa-alaa, jotta tällaisia ö, lisäkonstruktioita voidaan valmistaa, rakentaa. Ja kun ajatellaan esimerkiksi hiilivoimaloita jäsenvaltioissa, niin niilläkin tulisi olla velvollisuutena pohtia tulevia varastopaikkoja hiilidioksidille ja myös hiilen kuljetusmahdollisuuksia tälle, näille varastointipaikoille. Niin tämä oli ihan vain tämmöinen hetkellinen äh, ajatuksen lennähdys, kun luin tätä mietintöä. Kiinnostaisi kuulla esittelijän kommentteja. Kiitoksia Kevin Kevadi. Um, Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomautus myöskin kollegani nimissä. Viime Talvi osoitti, kuinka kiireellisestä asiasta on kyse, joten kaikki ovat selvä siitä, missä mennään. Ja todellinen ratkaisu tähän ongelmaan on vain se, että käytetään kaasua vähemmän. Tämän pitäisi olla pääasiallisen tavoitteen. Olen yleisesti ottaen herra Sonikin lausunnon kanssa samaa mieltä. Haluan kiittää häntä hänen tekemästään työstä. Painottaisin sitä, miten tärkeää on, että painetaan uusiutuvia energianlähteitä, energiatehokkuutta, niin kuin Sonic mietinnössään tekee. Kannatan myös voimakkaasti solidaarisuuslauseketta, joka on Lissabonin sopimuksessa mukana. Sopimushan astui tänään voimaan. Tässä suhteessa solidaarisuus on erittäin tärkeä, varsinkin kun tarkastellaan rajat ylittävää pääsyä esimerkiksi kaasuvarastoihin. Komission pitää tehdä parhaansa sen mahdollisuuden mahdollistamiseksi, että kaasuvarastoihin pääsy toimii tehokkaasti. En ole Sonikan kanssa kuitenkaan samaa mieltä, kun hän sanoo, mikä aikataulun pitäisi olla. Mitä sitä nyt lukeekaan? 2014 tavoite on, että viranomaiset varmistavat sen, että kaasun saanti infrastruktuurien toimittamis kyky, mikäli katkeaa, niin silloin äh, kun kaasun saantiongelma on akuutti, se pitäisi ryhtyä asianmukaisiin toimiin niin kuin mahdollista. Ja uskoakseni, että mikäli odotetaan vuoteen 2016 mennessä, niin tämä on aivan liian myöhäinen aikaraja. Thank you. Janus Ader. Kiitoksia ja sitten Janus Ader. Köszönöm on szót, Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Ehkä tämä ei ole oikea paikka niiden esittämiseen, eikä minun pitäisi ehkä puhua Sonicille, mutta sen materiaalin perusteella, jota meillä on käytössämme, en ole saanut vastausta näihin kysymyksiin. Sonic on maininnut sen, että hän tukee vahvasti sitä, että tämä, tämän huoltojärjestelmän tulisi olla sellainen, että kaasuvirtaa voidaan muuttaa muutaman vuoden sisällä. En tiedä, onko tämä nyt perusteltua. Ne ihmiset, jotka ymmärtävät asia, tämän asian, tietävät, että tämä tulee maksamaan mielettömän määrän rahaa, jotta voidaan varmistaa se, että järjestelmä voi vaihtaa virran suunnan. No onko kukaan laskenut sitä, minkälaisista kustannuksista on kyse? Toinen kysymykseni, sekin liittyy rahaan. Mehän olemme puhuneet varastointikapasiteetista, jota täytyy perustaa jopa 60 päivälle, jos ajatellaan, että sääolot ovat hankalat. Kysymys kuuluu, miten paljon tämä maksaisi. Onko kukaan tehnyt laskelmia sen suhteen, että miten paljon maksaisi perustaa näin paljon kapasiteettia? En ole löytänyt vastauksia näihin, näihin kysymyksiin, mutta olisi hyvä, jos saisin nyt vastauksen. Schön, Justus Paleckis. Seuraavaksi edustaja Paletskis. Schön, Herr Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin painottaa sitä, että minun mielestäni komissio on laatinut melkoisen syvän pohja-asiakirjan. Herra Boguslav Zonikke puolestaan on tehnyt oikein hyvää työtä niin ikään. Ja hän on pystynyt parantamaan komission ehdotusta minun mielestäni. Olisin mainita vain muutaman seikan vielä lisäykseksi aiempaan. Minun mielestäni olisi erittäin tärkeää, parantaa alueellista yhteistyötä. Usein, varsinkin pienien maiden suhteen, vain alueelliset tähän voisivat auttaa ratkaisemaan ongelmatilanteita. Vaihtaanpa tässä vaikka Itämeren maat. Komissio voisi ottaa merkittävämmänkin helpottajan ja sovittelijan roolin ja ongelmanratkaisen roolin kyse pelkästään Itämeren maista, vaan nähdäkseni monet uudet jäsenvaltiot niin ikään ovat samassa veneessä. Meidän täytyy parantaa myöskin yhteensopivuutta yritystenkin kesken, mutta komissio voi auttaa tässäkin, varsinkin yhteisön rahoituksen kautta. Aina kun kehitetään infrastruktuureja ja pyritään varautumaan hätätilanteisiin, Ja kun pitää ottaa vaihtoehtoisia polttoaineita käyttöön, pitäisi antaa etusia ympäristöystävällisimmille vaihtoehdoille. Kuinka sitten määritellään tällaiset erityisasiakkaat, erityissuoja tarvitsevat asiakkaat? Tämä luettelokysymys on nyt vielä avoinna, mutta kun on kyse kotitalouksista, uskoakseni pitäisi mainita ei pelkästään pk kouluja ja sairaaloita, vaan mukaan pitäisi ottaa muutkin heikommassa asemassa olevat, kuten esimerkiksi lasten tarhat, orpokodit ja vanhainkodit, nekin pitäisi asettaa etusia ryhmään. Thank you. Uh... Kiitoksia. Herra Sonic, haluatteko vastata näille? Olkaa hyvä. Mokunaita. E, Rova Bokunaitė vielä. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Aš tai pirmiausia norėčiau pasveikinti šitą niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin ilmaista olevani tyytyväinen tähän lausuntoon ja haluan kiittää Sonikkia suurista ponnistuksista, joihin hän on ryhtynyt tämän asiakirjan laatimiseksi. On erittäin tärkeää, tai minusta ovat erittäin tärkeitä ne asiakirjan osiot, joissa puhutaan ympäristökysymyksistä. Viittaan tässä ympäristövaikutusarvioon, joka on tarpeen suurten projekti-investointien suhteen. Emme saisi myöskään unohtaa sitä, että Euroopan unionissa meidän täytyy taata kaasuvirrat. Ja meidän täytyy auttaa toinen toisiamme. Emme kuitenkaan saa unohtaa sitä, että me kaikki olemme riippuvaisia yhdestä toimittajasta – Venäjältä nimittäin. Ja uutiset, jotka tulivat meille eilen Haakista, antavat ymmärtää, että Venäjä ei noudata energiaperuskirjaa. Ja sen ja tästä tulee aika kova hinta maksettavaksi siitä, että sopimusta tai ehtoja ei noudateta. Joten kysymys kuuluu, että voiko Venäjä uudistaa omaa infrastruktuuriaan näiden hankkeiden tapauksissa, jotka nyt ovat matkalla. Kiitos. Pitää. Herra Sonik, koko hyvä. Mm, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita saamistani kommenteista minä pyrin nyt vastaamaan esitettyihin kysymyksiin. Ensinnäkin herra Anderin kysymys, joka liittyy infrastruktuurikustannuksiin ja kustannusarvioihin. Oikeastaan komissio voisi pikemminkin vastata tähän kysymykseen. Mielestäni komissio on kyllä tehnyt kustannusarvioita, jotka arvioita kustannuksista, jotka liittyvät esimerkiksi tähän reverse flow-kysymykseen. Ja yhteisön rahoitustakin on määrä käyttää tämän tyyppisten investointien varmistamiseksi. Miksi sitten 2016 on vuosi, johon mennessä infrastruktuurien pitäisi olla valmiina, kun komissio oli ehdottanut vuotta 2014? Tämä johtuu siitä, että haluamme olla realistisia. Liettualainen kollega totesi, että tarvitsemme kunnolliset ympäristövaikutusarviot. Usein näiden tekeminen vie aikansa. Ja hyvin paljon työtä on, täytyy tehdä ennen kuin tuumasta voidaan ryhtyä toimeen. Tämän vuoksi minä ehdotin tämän asian lykkäämistä parilla vuodella. North Stream-hanke sitten. Siitä voisin todeta, että senkin yhteydessä tehtiin ne ympäristövaikutusarviot. Ei nyt puhu tämän vaikutusarvion laadusta, mutta tämäkin yhteydessä arvion tekeminen kesti viisi vuotta. Herra Davisille sitten voisin todeta, että kyllä minä haluan puhtaan hiilen teknologiaa ja haluan varmistaa sen, että hiiltä voidaan käyttää ympäristöystävällisellä tavalla hyväksi. Puolahan tuottaa energiaa hiilen avulla. 90 prosenttia meidän energiastamme on peräisin hiilestä. Tämä pitää paikkansa. Ehkä kannattaa tässä yhteydessä mainita, tai ehkä kannattaisi mainita, että tämä hiilen käyttö voitaisiin ehkä yhdistää tähän pyrkimykseen varastoida hiilidioksidia pyrkimyksen varastoida hiilidioksidia hiilen talteenotto- ja varastointijärjestelmiin. Jäsenvaltiot voivat itse arvioida, missä määrin on tarpeellista ryhtyä tämän tyyppisiin toimiin. Energian saantivarmuuden parantamiseksi jäsenvaltiossa yhten jäsenvaltioiden omalle kontolle jää tehdä päätöksiä, koska komissio ei tule pakottamaan yhtäkään jäsenvaltiota ryhtymään esimerkiksi rahoitustoimiin, vaan jokaisen jäsenvaltion täytyy itse tehdä hätäsuunnitelmia kriisin varalta. Sitten kun on vaarassa, että energiansaanti on uhattuna, herra Paletskis oli aivan oikeassa, kun hän totesi, että me tarvitsemme ratkaisuja alueellisen yhteistyön parantamiseksi ja energiakriisien varata, kun halutaan näitä suunnitelmia, niin suunnitelmien täytyy silloin joskus olla alueellisia. Tätä kysymystä täytyy kuitenkin hieman täsmentää. Haluaisin tar- täsmällisemmin tietää, mitä hän oikeastaan ajaa takaa. Tulevina viikkoina voidaan vielä asioista keskustella. Minä olen nyt tehnyt oman alustavan ehdotuksen ja tämän jälkeen tietystikin meidän täytyy vielä pohtia asioita. Meidän täytyy pohtia myöskin, mikä on kansalaisten kannalta tarpeellista. Tästä täytyy ajatella pk-yrityksiä, mutta myöskin ihan tavallisia kotitalouksia ja instituutioita, laitoksia, jotka toimittavat julkisia palveluita, kuten esimerkiksi orpokodit ja lastentarhat ja tämän tyyppiset vanhainkodit mukaan luettuna, koska nämä ensimmäisenä joutuvat kriisistä kärsimään. Sonic. Kiitoksia, herra Sonic. Tämä on erittäin tärkeä aihe, energiaa. Energiaa ilman ei elämä ylipäänsä olisi mahdollista. Ympäristö puolikin tässä mainittiin ja myöskin puoli sekin täytyy pohtia. Tarkistusten jättöaika on 9. joulukuuta tämänkin tekstin suhteen kello 12. Erasonikin mietintöön tarkistukset tuohon mennessä. Sitten viimeinen asia tänään estysistalla on Florensin mietintö, joka liittyy, jos en nyt väärin muista, nyt äh, joudun tämän esiin esityslistan, eli nyt äh, meidän on määrä siirtyä Jill Evansin mietintöön, joka liittyy sähköelektriikkalaiten romun uudelleen laadittuun toisintoon. Rova Evans, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä oli ensimmäinen äh, mielipiteiden vaihto ilman mietintöä äh, viime kuussa. Viime viikolla keskustelimme toisemman kerran ja toivottavasti kaikilla on ollut mahdollisuus perehtyä tähän mietintöön. Ensinnäkin on mielestäni tärkeää muistaa tämän ongelman mittakaava komission mukaan joka vuosi Euroopan unionissa yksi noin 9 miljoonaa tonnia sähköistä, ää, äh, sähkölaitteita myydään. Suurin osa näistä on suuria kotitalouslaitteita ja IT-laitteita, ja kun markkinat laajenevat, niin se johtaa myös ähm, elektroniromuun jätteeseen. On arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä kyse on noin 12 miljoonaa tonnia jätettä, joten on tärkeää vihertyä tässä, koska nä, tästä romusta voi päästä ympäristöön vaarallisia aineita, saattavat olla pahaksi ihmisen terveydelle, jos tätä romua ei käsitellä asianmukaisella tavalla erityisesti mm, kehitysmaissa ja perussopimuksen mukaisesti tällainen jäte pitää käsitellä jo lähteellä. Myös ennaltaehkäisy on tärkeää. Se tarkoittaa sitä, että materiaaleissa ja tuotteissa täytyy alun perin olla vähemmän vaarallisia aineita. Tämänhetkinen direktiivi, joka hyväksyttiin vuonna 2003, joka perustuu vuoden 2000 ehdotukseen, pyrki poistamaan tiettyjä aineita, muun muassa brominoituja aineita. Tämä on johtanut siihen, että yli 100 000 tonnia näistä aineista on päässyt mahdollisesti ympäristöön. On myös tärkeää, että asetamme paitsi eurooppalaiset myös globaalit standardit. Edelleenkin uusia tuotteita valmistetaan ja monet yritykset ovat kyllä toimineet hyvin ja poistaneet näitä vaarallisia aineita. Eli tämä uusi, uudelleen laadittu versio säädöksestä on hyvä askel eteenpäin ja poliittisten ryhmien kesken on yhteisymmärrys direktiivin sovellusalasta, eli kaikki elektroniset laitteet tulevat katetuiksi, eivät vain tietyt kategoriat. Ja tämä on ainoa keino mielestäni saada aikaan oikeudellista varmuutta. Eihän tämä tietenkään tarkoita sitä, että direktiivin täytyy kattaa kaikki, koska komissio kyllä ehdottaa muutamia poikkeuksiakin ja voi ne kyllä tietyin ehdoin hyväksyä. Tän, tänään haluaisin keskittyä kahteen pääkysymykseen. Toinen on tämä REACHiin liittyvä meillä on loppailijoita, jotka haluavat lykätä, toimia siten, että lykätään edistystä. Reachhan on ollut vasta voimassa vähän aikaa ja kymmenisen vuotta kestää ennen kuin sen, se toimii kunnolla. Ja se on, epä, on epätodennäköistä, että REACH voi puuttua sellaisiin aineisiin, kuten Ähm, pvc ja bromattuihin äh, aineisiin. P Tällaiset polu- polumeerit on suljettu pois REACHin ulkopuolelta, joten REACH ei voi, ähm, REACHin ei voida luottaa tältä osin, se ei ollut koskaan tarkoituskaan. Sekä komissio että neuvosto pidät, pitävät näitä asetuksia REACHin, REACHia täydentävinä. Myös kemikaalivirasto on näin todennut, joten haluaisin, että tämä ROR pidetään edelleenkin pöydällä, koska se puuttuu nimenomaan erityisiin ongelmiin, eikä sitä pitäisi korvata sellaisilla tekstillä, joka ei puuttuisi näihin ongelmiin. Toinen tärkeä kysymys ovat rajoitukset ja haluaisin yksityiskohtaisemmin käydä nämä läpi. Mielestäni tämä on ehkä kaikkein kiistanalaisin kysymys, josta me nyt joudumme keskustelemaan. Vuonna 2003 artikla 6 Rossissa päti nimenomaan, tai velvoitti komission pohtimaan, kuinka käyttökelpoista on poistaa vaaralliset aineet näissä sähköromuissa ja voitaisiinko artiklan 4 sovellusalaa ehkäpä laajentaa, jos tarpeen. Komissio on ehdottanut, että tämä artikla poistettaisiin ja uusia rajoituksia käsiteltäisiin pikemminkin komiteamenettelyssä sellaisten menettelyiden myötä, joista päätetään komiteamenettelyssä. Mielestäni meidän ei tulisi korvata tätä alkuperäistä järjestelmää määrittelemättömällä järjestelmällä, jonka myötä menettäisimme yhteispäätösmenettely toimivaltamme, koska tässä roosissahan sissahan nimenomaan puhutaan juuri tästä asiasta, josta me haluaisimme puhua. Meidän täytyy pitää oma sananvaltamme tässä asiassa. Meidän täytyy hiukan ennakoida tätä keskustelua siltä osin, mitä meidän tulisi nyt tehdä, eikä pikemminkin kuin, että pohtisimme, mitä ehkä jossain vaiheessa tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Ja tämä on, tämä mahdollisuus, tämän mahdollisuuden ROS-direktiivi meille antoi. Tarkoitus oli helpottaa toimintaa, ei niinkään estää tai lykätä toimimista. Ja minä olen ehdottanut, että Tämän direktiivin sovellusala laajennettaisiin halogenoituihin palonestoaineisiinkin. Ja toivon, että kollegoilla on ollut mahdollisuus perehtyä tähän perusteluosaan, jossa olen aika kattavasti eh, selostanut avainargumenttejani. Täällä on kolme tärkeintä seikkaa. Ensinnäkin näyttöä kielteisistä vaikutuksista ympäristöön, kun puhutaan näistä halogenoiduista palonestoaineista. Tällaisia kromiestoaineita kyllä on, mutta on muitakin, joista ei ole vielä puhuttu. Ja komissio on pyytänyt tutkimusta, jossa arvioitaisiin muitakin aineita. Tämä, tässä tutkimuksessa suositettiin organo siis promattujen ja kloorattujen organisten aineiden pois, luo, niistä luopumista, koska ne ovat dioksiinin lähde silloin, kun niiden, niitä ei valvota. Ja erityisesti ää, ne ovat olleet ää, vahingoksi silloin, kun ää, näitä, vä, näistä laitteista on luovuttu. Niin, Meillä ei ole vielä säädöksiä jäsenvaltioissa puhumattakaan kehittyvistä maista, joten ainoa tapa ratkaista ongelma on puuttua siihen lähteellä. Ja minun ehdotukseni perustuu komission oman tutkimuksen perusteella tekemään suositukseen. Sitten on vielä toinen seikka, joka liittyy näihin palonestoaineisiin. Kun puhutaan halogenoiduista palonestoaineista, niin ne kyllä estävät muovin kierrätystä. Ja jos ne, niistä luovutaan, niin voidaan odottaa, että muovin kierrätys lisääntyy. Olen varma siitä, että ko, näiden ö, bromattujen palonestoaineiden tuottajat ovat ottaneet yhteyttä meihin ja ovat väittäneet, että kom, yhteisön riskianalyysit, jotka liittyvät kaikkein tärkeimpiin palonestoaineisiin, ovat osoittaneet, että ongelmia ei ole, mutta eihän tämä niin yksinkertaista ole. Euroopan komission asian mukainen tai relevantti tieteellinen komitea ei ollut täysin yhtä mieltä siitä, että riski olisi näin rajallinen kuin oli väitetty. Ja riskien arvioinnin ongelma oli myös se, että siinä, siinä puututtiin ainoastaan jätteiden ympäristöriskiin. Ei ollenkaan puututtu siihen, miten se estää muovin kierrättämistä. Ja kaikki TVP kaikki nämä palonestoaineet, joita käytetään muun muassa polttamisen yhteydessä, tai siis polttolaitoksissa, niin niitä ei ole tutkittu. Ja myöskin dioksiinien muodostuminen vaikkapa kaatopaikoilla on asia, jota ei ole vielä riittävästi tutkittu. Niitä ei voida siis vielä, niistä ei voi keskustella, koska ei ole vielä kvantifioitu mukana olevan materiaalin määrää, mutta on ounasteltu, että riskiä ei olisi. Jos nyt ajatellaan tätä riskien arviointia, niin todelliset huolet, jotka liittyvät dioksiinin muodostumiseen, niin ne tulisi ottaa huomioon tutkimuksessa ja täytyisi ottaa huomioon myös se, minkälaisia ongelmia ne aiheuttavat kierrätykseen. Ja olen sitä mieltä, että halogenoitujen paloestoaineiden poistaminen olisi looginen askel. Sitten PVC. On tehty tutkimus, jonka komissio pyysi tässä tutkimuksessa on niin ikään ehdotettu, että PVCstä tulisi luopua pikkuhiljaa. Komissio oman aiemman ehdotuksensa selostusosassa vuonna 2000 on todennut, että on selkeää näyttöä siitä, että PC, PVC ei sovi polttamisen erityisesti kun ajatellaan, kuinka vaarallisia jäämiä tästä polttamisesta aiheutuu ja myös PVC-jätteiden läsnäolo elektroniikkaromussa ja kaatopaikoilla saattaa aiheuttaa ongelmia. On todettava, että että aika pieni osa PVC-jätteestä kierrätetään. No, tämä näyttöhän tuli meidän tietoimme liian myöhään vuonna 2000, kun tämä roosteksti oli jo tehty, mutta nyt me voimme puuttua tähän. Sitten valmistajien toimet. Sähköteollisuuden valmistajat ovat, ovat kyllä meidän, meidät ohittaneet tällä alalla. Monet yritykset ovat ryhtyneet toimiin halogenoitujen palonestoaineiden ja PVCn suhteen. Ja nyt on jopa globaalikin ympäristöaloite, johon sähköteollisuus on sitoutunut. Eivät puhu siitä, tulisiko tällaisen, tulisiko toimia, vaan kysymys kuuluu, miten toimitaan. Ja jos elektroniikkateollisuus, jonka tuotteet ovat hyvinkin monimutkaisia, voi siirtyä tulevina vuosina alhaisiin halogenoituihin tuotteisiin, niin tuskin muutkaan sektorit voisivat olla niin tekemättä. Esimerkiksi kun puhutaan vaikkapa PVCtä sisältävistä jääkaapeista. Sitten korvaavat aineet. Komissio on väittänyt, että olemassa oleva tieto ei mahdollista sitä, että voitaisiin ähm, halogenoituja palonestoaineita rajoittaa. No eihän nyt kyse ole siitä, etteikö tietoa olisi saatavilla, koska sitähän on. Kyllä. Mutta on otettava huomioon toinenkin seikka, kun katsotaan korvaavia aineita. Nimittäin se, että Tällä hetkellä tällaisia palonestoaine BDE-aineita ei Euroopan unionissa tällä hetkellä tuoteta, mutta noin kolmisen tuhatta henkilöä, jotka ovat sektorilla työllistettyinä, valmistavat kyllä vaihtoehtoisia tuotteita. Ja ei tässä nyt puhuta siitä, että tässä halutaan koko tämä teollisuuden ala poistaa pikkuhiljaa, vaan halutaan opastaa niitä valmistamaan turvallisempia aineita. PVCn osalta ei ole vaihtoehtoisia tuotteita vielä pohdittu, mutta tämähän liittyy myös PVCn kustannuksiin. Jos ajatellaan PVCn kustannuksia mukaan luettuna tämä jätevaihe, niin ei se kyllä millään muotoa halpaa ole. Jolloin johtopäätöksen oma, omaisesti sanoisin, että ei vara venettä kaada ja meidän täytyy jätteisiin puuttua jo niiden tähteillä. Ja tästähän alkuperäisessä rostekstissä oli kyse. Siinä oli kyse siitä, että haluttiin tuottaa lyijy- ja kadmium vapaita tuotteita ja nyt meidän tulisi yhteistyössä teollisuuden kanssa lähteä uusien sähkötuotteiden sukupolven tielle, jossa ei ole halogenoituja palonestoaineita muun muassa. Kiitos. Ja, vielen Dank, Frau Evans. Kiitokset, Rova Evans, tästä erittäin hyvästä esityksestä. Tästä todella näkee, että olette hyvin syventynyt aiheeseen. Nyt käynnistämme keskustelun ja varjoesittelijät saavat puheenvuoron. Heistä ensimmäisenä EPPstä Pokoslav Sonik. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Dziękuję koleżance Evans i za raport. I... Kiitoksia paljon ja kiitoksia myöskin Ruuva Evansille hänen mietinnöstään ja sen esittelystä. Kiitoksia myöskin kaikista niistä kokouksista, jotka hän järjesti. Ne auttoivat minua muodostamaan oman mielipiteeni tämän direktiivin soveltamisala, joka koskee sähköromua, on valtava. Minä tuen koko aloitetta ja Rova Evensi mietintöä. Nyt ehdotella tavalla saadaan parhaat ympäristöhyödyt ja taloudellinen hyöty samanaikaisesti toteutettua. Tämä koskee myöskin sähköalan teollisuutta, sähkölaittevalmistajien tulevaisuutta. Minulla on kuitenkin joitakin huolia, jotka liittyvät uusiin aineisiin, joiden käyttöä pitäisi rajoittaa. Te mainitsitte joitakin näistä aineista, esimerkiksi PVC ja bromino, bromia ja klooria sisältävät halogeneodotkin aineet. Näiden aineiden käytön rajoittaminen tekee sähkölaitteista turvallisempia kuluttajien kannalta. REACH-asetuksessa näitä on säädelty. Ja jätteen käsittelylaitokset pystyvät paremmin tänä päivänä näitä varsinaista käsittelemään kuin aiemmin. Nyt on yhä enemmän näyttöä siitä, että nämä aineet ovat niin vaarallisia tai haitallisia, että niiden käyttöä pitäisi rajoittaa alun perinkin. Kolme ja puoli vuotta on se raja, jonka sisällä näistä aineista pitäisi päästä eroon. Aikaraja vaikuttaa kuitenkin liian lyhyeltä. Meillä pitäisi olla enemmän keskusteltavia jäsenvaltioidenkin kanssa tästä siirtymäajasta. Nyt tässä herääkin kysymys, onko näiden aineiden käytön kieltäminen näin laajassa mitassa hyvä ajatus? Eikö tämä pikemminkin johda sellaisten korvaavien aineiden käyttöön? käyttöön, joiden vaikutuksia ei riittävästi ole tutkittu, ja tämä ei kuluttajansuojan kannalta ole järkevää. Ja tämä aiheuttaa sellaista saastetta, joka on peräisin aineista, joiden vaikutuksista ei vielä tiedetä. Piątki e, należy rozumieć jako stadium przejściowe przemysłu w dążeniu do bardziej ekologicznych rozwiązań. Minun mielestäni nyt e, tämä pitäisi olla vain väliaikainen ratkaisu, samalla kun pyritään löytämään ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Minun mielestäni Tällaisten korvaavien aineiden löytäminen ja markkinoille tuonti on kuitenkin erittäin hankalaa ja vie paljon aikaa. Meidän pitäisi suosia pk-yrityksiä ja innovaatioita, joita syntyy pk-yrityksissä. Ja perustana pitäisi olla REACH-asetuksen. REACHin pohjalta se toimia ja erityisesti pitäisi suosia pk-yrityksiä ja auttaa niitä luomaan vaihtoehtoja ja auttaa ihmisiä luomaan yrityksiä. Täten vältyttäisiin suuryrityksiltä ja niiden monopoleilta. Kohta 13 johdanto-osan kappaleessa ja siihen liittyvä tarkistus 10 mahdollistaa sen, että PK-yritykset voivat päästä mukaan. Ne voidaan ottaa huomioon silloin, kun ei ole mitään tieteellistä vaihtoehtoa tai korvaavaa ainetta kuinka tämä voi toteutua käytännössä, mikäli teidän tarkistuksenne 38 ja 39 tekevät mahdottomaksi ottaa huomioon yhteiskunnallisia ja taloudellisia kriteereitä. Tarkistuksessa 16 viitataan sähkölaitteisiin, joiden pitäisi olla turvallisia ja luotettavia, mutta esimerkiksi satelliitti, satelliittia varten käytetyt laitteet ilmailussa tai avaruusteknologiassa käytetyt laitteet, ne ovat aivan erityyppisiä kuin kotitalouksiin käyttämät laitteet. Matkustajien turvallisuus, kun on lentomatkailusta kyse esimerkiksi, on täysin riippumassa näistä laitteista. Sen vuoksi näitä ei välttämättä voida vertailla toisiinsa ja niiden käyttöaikakin vaihtelee ja luotettavuus ja turvallisuus asioita pitäisi pohtia siksi eri valossa näiden kahden tuoteryhmän kesken. Monet äh, yritykset voivat käyttää poikkeuksia hyödyksi. Esimerkiksi tarkistuksessa 41 vaaditaan mahdollisuutta, että todistustaakka pitäisi määritellä sellaisella tavalla, että yksittäiselle yritykselle ei koituisi liikaa tästä kustannuksia. Tästä, tässäkin yhteydessä täytyy muuttaa, muistaa REACH-asetus. Te osittain vastasittekin jo erääseen kysymykseeni, mutta minä ehdottaisin, että esittelijä lisäisi ehkä yleisen kiillon, joka koskisi bromia sisältäviä aineita. Ne pitäisi kauttaaltaan kieltää. Kyse on tarkistuksesta 70. Kysymys kuitenkin kuuluu, onko meillä tieteellistä näyttöä tällaisen vaatimuksen esittämiseksi? Olisi hienoa kuulla, mitä komissiolla on sanottavana, koska komissio on ilmeisestikin tutkinut asiaa ja komissiolla on kokemusta tämän tyyppisistä seikoista. Viimeinen kysymykseni. Voisin painottaa erittäin tärkeää seikkaa, kemiallisia aineita, jotka kuuluvat bromia sisältäviin palonestoaineisiin. Mitä tietoa tai mitä näyttöä esittelijällä on väitteidensä pohjaksi? Mitä tietoa hänellä on korvaavista aineista? Voimmeko olla varmoja siitä, että korvaavat aineet voivat taata, tai korvaavien aineiden avulla voidaan taata turvallisuus? Ovatko ne todellakin turvallisia? Onko tästä näyttöä? Kiitoksia, herra Sonic. Ja lopuksi komissio voi vastata näihin esitettyihin kysymyksiin, mutta ensin puheenvuoron saa vielä Katlin van Brandt. Thank you well, voorzitter. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella esittelijää tästä mietinnöstä. Tämä mielestäni osoittaa, että hänellä on hyvin paljon tietoa ja ymmärrystä ja myös paljon kunnianhimoa tältä alalta, ja tämä on myös tarpeen. Parhaat kollegat, eh, puheenjohtaja, haluaisin kuitenkin eh, ehkä aloittaa puheenvuoroni vetoamalla. Tämä asiahan oli poistettu esityslistalta, koska mietintö ei ollut vielä valmiita. Tähän tarvitaan hyvin paljon miet- työtä, mutta minä näen asian hiukan ongelmallisena, koska näitä asioita ei saa irrottaa toisistaan esimerkiksi tarkistusten sekä äänestyksen osalta. Puheenjohtaja pitäisin tätä hyvin tärkeänä koska kyseessä on kokonaisuus ja kokonaisfilosofia, joka liittyy näihin tuotteisiin, sisämarkkinoihin, ympäristöön, kansanterveyteen. Kaikki asiat liittyvät yhteen. Eli kunnianhimo yhdellä alalla liittyy myös toiseen. Tässä nyt ehkä menen viedään hiukan mutkia suoraksi. Eli kun puhutaan WE-direktiivistä ja sen irrottamisesta tästä. Eli eh, minä katson, että direktiivi on hyvin toisenlainen kuin mitä se on ollut eh, tänä päivänä ja mitä se oli ennen. Mitä tulee WIN määräaikoihin tarkistusten jättämiselle ja sitten taas eh, tämän romudirektiivin tarkistusten määrä ajalle, niin tässä mielestäni pitäisi mennä aika samoja latuja. Ja Rova Evans on tässä niin kunnianhimoinen, että kun kaikki nämä tuotteet, joista puhutaan, jotta voitaisiin ähm, todella perustella päätökset, ja tähän EPPnkin kollega viittasi, niin äh, aikaa tarvitaan keskusteluun, joten äh, tukisin kollegoita tässä. Eli jos on aikaa Ville, niin kyllä on aikaa myös tälle sähköelektroniikka laiteromu keskustelulle. Tässä on joukko keskustelun aiheita, jotka usein äh, palaavat mieliimme loppauksenkin kautta ja ehkäpä konsensus ollaan saamassa aikaan. Kysymys siitä, tarvitaanko Eli tarvitaanko tätä, niin se on aivan ehdottoman välttämätöntä. Molemmat direktiivit ovat hyvin tärkeitä. Ne osittain ovat päällekkäisiä, mutta myös pitkälti täydentävät toisiaan. Sitten tämän direktiivin sovellusala, kyllä tästäkin varmasti yhteisymmärrys saadaan aikaan ja aivan varmasti myös neuvostossa on näin. Siis periaatteessa niin, että tätä laajennetaan kat kattamaan kaikki eh, sähkö- ja elektroniikkamateriaali. Myös eh, esittelijä oli tätä mieltä ja tämä ansaitsee tukemme. Tietenkin täytyy katsoa, miten käsitellä poikkeuksia ja näitä eri tuoteluokkia, jotka jätetään ulkopuolelle. Periaatteena tulisi mielestäni olla sen, että jos jotkut tuoteluokat jätetään ulkopuolelle, niin tuottajien tulisi nämä laitteet ottaa palautuksina hyvin tiukan sääntelyn kautta. Ja minulla olisi sitten kysymys esittelijälle, mikä on hänen mielipiteensä aurinko paneelithan ja uusiutuva energia ovat hyvin lähellä meidän sydäntämme, mutta tämän suhteen on aika paljon lopattu. Me saa kuitenkaan olla tekopyhiä keskustelussamme. Kyllähän aurinkopaneelit ovat tärkeitä, mutta täytyy nekin ottaa tämän direktiivin sovellusalaan, kuinka tärkeitä sitten ovatkaan. Mitä mieltä esittelijä on tästä? Niin ja sitten asia, joka varmaankin aiheuttaa aika paljon keskustelua, juuri nämä eri tuotteet. Siis niin tämä laajennettu luettelo liitte, liitteessä neljä, jonka esittelijä on lisännyt, jossa ovat paitsi e, komission liitteen kolme ehdotukset, jotka hän ottaa tässä huomioon, ja tähän on varmasti yhteiskunnallinen tuki myös, mutta tämän lisäksi myös Eh, minä olen vain sosiologi, eli tuon, suottehan nyt anteeksi, että nämä tämä tekniset ternit eivät ole ihan eh, minun eh, hallinnassani, mutta tarkoitan siis näitä palon hidastustuotteita, mitä halo, mitä ne nyt olivatkaan. Ja tämän lisäksi toteaisin, että tukisin hyvin mielelläni tätä hyvin kunnianhimoista tietä, mutta meidän on huolehdittava siitä, että teollisuuden Äh, innovoimat äh, korvaavat tuotteet äh, sitten todella ovat saatavilla ja järkevään hintaan. Eli tällainen riskiarviointi, sitähän esittelijä on komissiolta pyytänyt eri tuotteiden osalta ja onkin kiinnostavaa kuulla, mitä komissio vastaa. Lopuksi haluaisin vielä ilmaista voimakkaan tukeni esittelijälle sen suhteen, että komission ei nyt tule uusia aineita ottaa mukaan tai poistaa aineita komiteamenettelyn kautta. Ei, vaan kaiken on tapahduttava parlamentin ja yhteispäätösmenettelyn kautta. Kiitos. Kiitoksia, Kathleen van Bremt. Chris Davis on pyytänyt puheenvuoroa. Thank you, Chairman. Well, once again, the rapporteur has presented... Kiitos. Esittely oli jälleen kerran erittäin selkeä sananen. Mielelläni su- tuo, tuen hänen ehdotustaan laajentaa soveltamisalaa. Tämä on erittäin vihreä mietintö. Yleensä pidän sanasta vihreä, mutta tässä tapauksessa minä vain mietin, onko tämä nyt aivan asianmukainen lähestymistapa. Tässä pyritään lähinnä kieltämään ja estämään asioita. Meidän pitäisi rajoittaa asioita siksi, että ne ovat vaarallisia ja sitten aiheuttavat riskejä. Minä en oikein pidä ehdotuksesta. Meidän pitäisi kieltää asioita, jotka kannata siksi, että riski saattaa olla olemassa. Tosin kukaan ei ole vielä, koska kukaan ei ole osoittanut tätä riskiä, ei ole, mutta riskit pitäisi osoittaa. Toivon, että tästä ei nyt hyppää ojasta allikkoon, kun otamme nämä kiilot käyttöön ja samalla edellytetään tuotteiden korvaamista ja saattaa olla korvat aineet saattavat olla aivan yhtä huonoja kuin ne, jotka kiellettiin. Minä olen kyllä valmis antamaan tukeni esittelijälle, mutta haluaisin vain olla vakuuttunut siitä, että aineita, jotka kielletään ja joiden tilalle tulee korvaavia aineita, niin korvat aineet ovat turvallisia ja nämä kielletyt aineet on osoitettu vaaralliseksi. Uskon, että Täytyy ottaa myöskin kaupalliset seikat huomioon. Näiden tuotteiden täytyy olla luotettavia. Kyse on sähkölaitteista. Ei ole hyötyä sellaisista vempaimista, jotka eivät sitten toimi. Tietystikin nyt odottelemme vastauksia komissiolta. Komissio on tässä nyt puun ja kuoren välissä, välissä koska esittelee tässä sytteräisen tutkimusta, josta komissio meille kertoi ja jo, joka suosittelee näiden palonestaineiden torjumista, kieltämistä esimerkiksi. Kuulin myöskin, että kierrätysteollisuuden on vaikea käsitellä näitä laitteita, jotka sisältävät näitä aineita. Olen saanut tässä erilaista tietoa. Jotkut toteavat, että jätteen polttodirektiivi toimii kunnolla, tässä ei mitään ongelmia, ja energiaa voidaan ottaa talteen jätteen poltosta, mutta toisaalta muut sitten sanovat, että jätteen polttodirektiivää ei noudata kunnolla, ja mikäli on dioksiniriski. riski, riski, että dioksinia pääsee ilmaan, niin pitäisikö tässä jätteen polttodirektiiviin puuttua, vaikka tähän romudirektiiviin? Me kerrottiin, että sähkölaiteteollisuus nyt pohtii korvaavien aineiden käyttöönottoa. Ei sitä, että pitäisikö ottaa käyttöön vai ei, vaan sillä pohditaan niitä käyttöönottoa. Olen tavannut loppareita, niin kukaan ei ole tätä väitettä minulle esittänyt, mutta ehkä tälläkin löytyy näyttöä ja perusteita Ehkä voidaan osoittaa joku saamme vakuuttuneeksi siitä, että sähköteollisuus, sähkölaiteteollisuus haluaa tämän muutoksen aikaa, niin ei siinä sitten mitään. Kyllä tämä sitten käy. Mutta halusin vain hieman näyttöä väitteiden pohjaksi. Entä sitten nämä aurinkopaneelit? Olemme kuulleet loppareiden sanomia. Olemme kuulleet ympäristöeduista ja tämän teknologian kehittämisen eduista. Olemme kuulleet, että tämä kierrätys ja käyttöönotto sykli on täysin turvallinen. Kaikki otetaan talteen ja mitään ympäristöhaittoja ei synny. Tästäkin tarvitaan todisteita, mikä tämä on, niin hyvä niin. Mutta tämä tulee sitten kuusi vuotta käyttöön sen jälkeen, kun ensimmäinen lainsäädäntö käyttöön. Saattaa, että muutaman vuoden kuluttua jälleen joudutaan ottamaan tämä asia uudelleen esiin, varsinkin kun REACH on silloin kunnolla toiminnassa. Joten en oikein ymmärrä, miksi niin esittelijä katsoo, että annetaan vain tiettyjä poikkeuksia tässä vaiheessa, mikäli jätteen kierrätys toimii niin kuin on väitetty. En oikeastaan näe mitään syytä, miksi emme antaisi näitä poikkeuksia ja kannustaisi täten oikeaan suuntaan. Lopuksi vielä näistä laajoista laimittaisista eristävistä aineista, esimerkiksi jättää ulkopuolelle. Joskus on kyse pitkän aikavälin asioista ei ole mitään järkeä, että muutaman vuoden kuluttua on uudet säännöt käyttää, mikäli jokin laite taikka jokin muu asia on käytössä 20 vuoden ajan, niin minun mielestäni tässä luodaan vain esteitä tällaisten käyttöönotolle. Tämä on tarpeetonta. Olen tässä avoimin mielin. Uskon, että meillä on nyt on kaksi kuukautta aikaa, ainakin joulun asti aikaan pohtia asioita. Haluaisin lukea joka ikisen riskiarvion ja ympäristövaikutusarvion, jonka vain saan käsin. toivottavasti komissio minulle nyt toimittaa. Minulle mitä sitä vastaan, että lykätään tämän asian käsittelyyn, että saadaan asiat kuntoon. En halua tässä, että joudumme pilkan kohteeksi siksi, että kiellämme aineita ilman, että tästä seuraa mitään hyvää. Ja, Chris Davis, Sabina. Kiitokset eh, Chris Davis ja sitten Sabina eh, Wiltz. Aivan ensiksi haluaisin Rova Evansia kiittää erittäin hyvästä mietinnöstä. Olen eh, hänen kanssaan monilta osin samaa mieltä. Hän totesi, että sähkö- ja elektroniikka, laite, romun tietyt vaaralliset osat eivät aina tule kierrätetyiksi, vaan niitä paitsi Euroopan unionissa myös muualla jos niitä hävitetään polttamalla, niin syntyy diokseeneja ja uraaneja ja niin edelleen. Ja kyse on tässä esimerkiksi PVCstä ja näistä palon hidasteaineista ja niin edelleen. Ja näitä voitaisiin tuhota ainoastaan erittäin korkeassa lämpötilassa polttamalla oikealla tavalla. On havaittu, että tämän hetken lapsilla on enemmän dioksiinia veressään, korkeammat dioksiiniarvot veressään kuin heidän äideillään. Ja esimerkiksi kehitysmaiden lapset usein joutuvat työskentelemään erittäin vaarallisissa oloissa kaatopaikoilta myytäväksi sopivaa tavaraa etsiessään. Jopa syvän meren kaloilla on todettu korkeampia dioksiiniarvoja. Eli tämä on levinnyt kaikkialle. Ja nyt direktiivin kautta pyritään suojelemaan ihmisiä ja eläimiä, eläimiä esimerkiksi dioksiinilta ja foranilta, eli näiltä vaarallisilta aineilta. Me halutaan välttää vaarallisten aineiden eh, käyttö sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Ja tiettyjä aineita ei mielestäni voi jatkossa käyttää enää ollenkaan tuotannossa. Esimerkiksi nämä eh, erilaiset eh, polyproventit ja niin edelleen. Näissä on hyvin paljon vaarallisia aineita myös esimerkiksi kadmium ja lyijy Eli me tarvitsemme laillisen kiellon ja myös sen, että vaarattomia korvaavia aineita on saatava käyttöön. Olen Evansin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että vaaralliset aineet myös sähkö- ja elektroniikkalaite romussa on, niistä on huolehdittava uusimman teknisen tiedon pohjalta. Ja Euroopan parlamentin on menettänyt käsittelyssä saatava päättää näiden vaarallisten aineiden kieltämisestä. Poikkeussäännöt vaarallisille aineille eivät voi tulla perustelluiksi taloudellisilla syillä. Kyllä puhtaampi maailma vaatii investointeja. Jos jonkinnäköinen poikkeus hyväksytään, täytyy vaarallisten aineiden poikkeukset näiden aineiden käyttö laskea mahdollisimman alhaiselle tasolle. Ja REACH ja Ross todella täydentävät toisiaan. Olen tästä täysin samaa mieltä esittelijä kanssa, mitä näiden kemiallisten aineiden näyttöön tulee. Luonnollisesti tarvitaan tämän direktiivin täytäntöönpanoa mahdollisimman pian. Tämä luo myös oikeus, oikeudellista varmuutta alalle ja lainsäätäjät, lainsäätäjien tulee ottaa huomioon reilu kilpailu kaikkialla. Eihän ympäristönsuojelua tule markkinoiden päätettäväksi jättää. Pitäisin järkevänä tutkimuksen tekemistä. Annettaisiin toimeksi tutkimus näistä erilaisista vaikutuksista ja tämän saatuamme voisimme sen myös ottaa huomioon tässä työssämme. Ja lopuksi toteaisin, että pitäisin järkevänä sitä, että ähm, tuettaisiin myös PVCn kieltoa, tuettaisiin näitä kansalaisjärjestöjä, jotka siihen pyrkivät. Se olisi hyvä. Kiitoksia ja sitten herra Seber. Kiitos puheenjohtaja katson, että tässä ei olisi tullut uudelleen laadinta menettelyä käyttää. Olisi ollut sope, sopivampi tehdä niin kuin WE-direktiivin kohdalta, eli olisi tehty uusi ehdotus. Ja olen belgialaisen kollegan kanssa samaa mieltä siitä, että nämä kaksi asiaa olisi tullut käsitellä yhdessä rinnakkain. Tämä olisi ollut järkevää. Mitä tulee esittelijänne ehdotuksiin suhteessa REACHiin, en ole kyllä ihan samaa mieltä, koska REACHin kohdalla mielestäni ollaan hyvällä tavalla otettu kansalaisten suojelu huomioon. Enkä näkisi nyt ihan samantyyppistä toimintatapaa sopivaksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun suhteen. Toisaalta Riitsin tarjoamat mahdollisuudet voisivat sopiakin myös tälle tuoteryhmälle ja erityisesti REACH-prosessin mukanaan tuoma asiantuntijuus voisi olla kyllä erittäin käyttökelpoista myös näiltä osin. Ja voisi olla erittäin suureksi hyödyksi näitä oppeja ottaa myös tähän UIhin ja Rossin mukaan. Mitä esittelijä tuossa ehdotti näistä tarkasteluista, säännöllisistä tarkasteluista, no niin, täytyy tätä ehkä miettiä, koska tämä ei välttämättä ihan vastaa talouden realiteetteja. Byrokratiaa voisi syntyä turhaan ja liikaa. Eli byrokratian purkaminenhan nyt tässä olisi järkevää. No, pitäisi myös komission ehdottamaa sosioekonomista analyysiä hyvin tarpeellisena, koska välttämättä tosiasiat eivät aina ole toiveajattelumme mukaisia ja tällä tuotealalla luonnollisesti kuluttajien suojelu ja ympäristön suojelu ovat kaikkein tärkeimpiä, mutta myös se, että ehdotus voidaan on toteuttamiskelpoinen käytännössä ja komission ajatukset mielestäni eivät ole kaiken kaikkiaan ihan mahdottomia. Kiitoksia komission. Täällä on viitattu useaan otteeseen. Kuka komissiosta haluaa käyttää puheenvuoron? Ja, danke, Herr Vorsitzender. Äh, thank you very much also to the rapporteur. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia myös mietinnön laatijalle. Tämähän on täynnään arvokkaita kommentteja ja informaatiota. Kävisin nyt läpi tässä kaikkein tärkeimmät kohdat, joita olen tässä kuullut illan mittaan. Osan näistä mainitsin jo aiemmassa keskustelussamme, joten pyydän anteeksi, jos toistan itseni, mutta näitä kysymyksiä minulle esitettiin soveltamisalasta. Kun komissio teki tämän harjoitteen, meillä oli selkeä tehtävä yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa, saada aikaan lainsäädäntöä, jota on helpompi soveltaa. Ja siksi emme kovinkaan syvällisesti pohtineet vaikutusta emmekä vaikutusalan laajenemista. On mainittu, että konsensusta on nyt syntymässä siitä, että sovellusalaa voitaisiin laajentaa, että olisi tällainen avoin direktiivin sovellusala. Toistaiseksi voin kertoa teille, että komission osastot eivät kyllä osallistu tähän konsensukseen seuraavasta syystä. Tällä hetkellähän me teemme lainsäädäntöehdotuksia, joiden osalta olemme kyllä selkeästi arvioineet – vaikutuksen, mutta jos tällainen avoin sovellusala otettaisiin, niin silloin emme voi vaikutuksia analysoida. Meillä ei ole mitään aavistustakaan siitä, minkälaisia korvauksia voitaisiin pakottaa, minkä tyyppisille tuotteille ja mitkä ylipäänsä tuotteet kuuluisivat sovellusalalle. Ylyhyestä virsi kaunis siis. Tässä vaiheessa komissio ei kyllä haluaisi olla yhtä mieltä tällaisen avoimen sovellusalan kanssa ilman vaikutusanalyysiä. Teillähän on kerrottu jo aiemmassa että myös kokouksissa, että myös neuvostossa pohdittiin avointa sovellusalaa. Sove- vaikutusanalyysi luvattiin, mutta siitä ei ole vielä nähty mitään. Nyt äh, ja Rossin. Toisin kuin ensimmäisen kohdan osalta me olemme hyvinkin samoilla linjoilla esittelijän kanssa. Olemme sitä mieltä, että Reach ja Ross ovat keskenään täydentäviä, toisiaan täydentäviä lainsäädäntöjä. Niillä on ihan hyvät syyt olla olemassa rinta rinnan, täydentävät toisiaan. Ja tässä tämä konsensus kyllä pitää sisällä myös komission. Sitten nämä uudet aineet. Sehän on okainen kysymys. Vetoaisin teihin, jotta pitäisitte erillään tämän keskustelun tiettyjä alaosioita. Puhutaan nyt ensin siitä, että mitä voidaan pitää aineena. Pidetään se erilainen kysymyksestä, miten määritellä ne ja miten säätää niistä lakeja. Nämä ovat kolme eri osa-aluetta, jotka joskus menevät sekaisin. Ensinnäkin haluaisin pohtia sitä, että miten me määrittelemme sen, mitä aineita tulisi sisällyttää sisällyttää tai voitaisi sisällyttää lainsäädäntöön. <clears throat> Valitettavasti tänä päivänä meillä ei ole yhteisymmärrystä, ei komission sisällä, ei lainsäätäjäkään ole ö, sopimut selkeästi metodologiasta, ö, jonka myötä päätettäisiin, lisätäänkö aine luetteloon vaikka eikö. Ja tällainen puute meillä on. Ja tämän aukon haluamme täyttää. Ehdotamme, että tavalla tai toisella, toisella sitä, että voitaisiin yhdessä kehittää selkeää, yhdessä sovittua metodologiaa niin, että kaikki olisivat perillä siitä, kuinka päätetään siitä, sisällytetäänkö aineita vaikka ei. Metodologia, aivan kuten olen sitä tässä kuvaillut, ei tietenkään tietenkään ole sama kuin menettely. Menettelyssä on kyse siitä, miten metodologisen lähestymistavan tulos kirjoitetaan lainsäädäntöön. Ja meillä on ollut pitkä aikainen keskustelu siitä, että tulisiko menettelytapana käyttää yhteispäätösmenettelyä vai olisiko parempi menettelynä käyttää komitologia-menettelyä niin, että komissiolla olisi mandaatti pohtia prosessia komitologiassa. Me vain päätimme komitologiasta. Hyvin, meillä oli hyvät syyt siihen mielestämme. Ensinnäkin, kun tällainen prosessi on hyvin mm, muokattu, niin se kyllä on omiaan antamaan tuloksia nopeammin kuin yhteispäätösmenettely. Se on omiaan myös antamaan tuloksia täsmällisemmin, kohdennetummin, niin että meidän ei tarvitsisi enää turvautua institutionaaliseen sopimukseen uudelleen laatimisesta, vaan me puuttuisimme ainoastaan tähän aineluetteloon, emme mihinkään muuhun. Ja tämän lisäksi, kuten jo totesin, tämä toimisi selkeästi määritellyn metodologian mukaisesti. Niin ikään tähän liittyisi se etu, että to- toimijat saisivat enemmän oikeudellista turvaa, olivatpa kyseessä sitten talouden toimijat tai muut, koska yhteispäätösmenettely, <clears throat> siten kuin esittelijä sitä ehdottaa, niin siihen sisältyisi luettelon tarkastaminen joka neljäs vuosi, ja se tarkoittaisi, älkäämmekö älkää, älkääkämme nyt huija, sumuttaisi, sumuttako itseämme silmiin. Se johtaisi pitkään pitkään äm, keskusteluun, kun tehtäisiin yksi tarkistus, niin pitäisi avata uusi monivuotinen yhteispäätösmenettely. Eli ja tässä ei ole ollenkaan kyse siitä, että me haluaisimme koota kaiken vallan itsellemme, vaan ihan käytännön syistä haluaisimme toimia komitologiamenettelyn puitteissa. Sitten kolmas seikka. Mitä uusia aineita tulisi sisältää, sisällyttää? No, tällä hetkellähän meillä ei ole yhdessä sovittua metodologiaa siitä, että miten tähän kysymykseen tulisi suhtautua. Komissio on tarttunut ainoan mahdollisuuteensa, perinteiseen mahdollisuuteensa, teettämällä tutkimuksen. Me olemme tilanneet ulkoisilta asiantuntijoilta tutkimuksen, jotta saisimme tietoa, neuvoa, osviittaa tästä kysymyksestä. Ja e, esittelijän argumentaatio kyllä tässä menee hiukan harhaan. Se, että komissio on tilannut tutkimuksen ja on maksanut siitä, ei tietenkään tarkoita sitä, että komissio olisi ulkoistanut lainsäädännön laatimisen. Tämä on yleinen väärinkäsitys. Nyt täytyy korostaa ja painottaa sitä, että jos me tilaamme tutkimuksen ja saamme siitä tulokset ja olemme siitä maksaneet, niin kyse on neuvoista, osviitasta, jonka otamme huomioon, mutta ei se sanele lainsäädäntöä. Tässä nimenomaisessa tapauksessa raportti, joka meille esiteltiin, siinä usein, usean otteeseen siteerataan tai mainitaan, että että tutkimuksen tekijät ovat suosittaneet sitä tai tätä, ja tekstistä todellakin nämä rivit löytyvät, mutta, ja tämä on nimenomaan komission tehtävä, jos sitten tällaista tutkimusta arvioidaan kaikilta sen kanteelta, niin voidaan tulla jo ihan erilaiseen kuvioon. Itse asiassa tässä tutkimuksessa itsessään sanotaan, että suurin osa näistä aineista, joista olemme tänäkin iltana puhuneet, niin niiden osalta tiedot ovat riittämättömiä, taikka tutkimuksen suositukset ovat olleet riittämättömästi perustellut, tai tutkimuksen tekijät eivät suosita mitään toimintaa. Ei nyt halua pitkästyttää teitä, mutta minulla on täällä näitä halogenoituja palonestoaineita, bromattuja ja kloorattuja organisia yhdisteitä, etc erilaisia kemikaaleja, joiden nimeä en osaa edes lausua, ja täällä on myös näitä epäorgaanisia aineita, niin kaikkien näiden aineiden osalta meillä on selkeät ö, suositukset raportissa, ja tältä kantilta tämän vuoksi komissio halusi edetä varovasti. Tämä ehkä selittää sen, miksi me emme noudattaneet välttämättä tutkimuksen tekijöiden suosituksia sanatarkasti. Haluaisin nopeasti vielä kommentoida kysymystä, joka liittyy näihin lainausmerkissä edistyneisiin tuottajiin, valmistajiin, jotka ovat ryhtyneet omia aloitteita, aloitteitaan viemään eteenpäin. Korostaisin ensin, että komissio toki arvostaa näitä toimia ja on iloinen niistä, jos ne todellakin tuottavat parempaa ympäristön ja terveyden suojaa. Ei tästä ole kahta kysymystäkään. Kysymysmerkkejä kuitenkin väijyy. Olemme valmiita kuuntelemaan. Kysymysmerkkejä on sen suhteen, on, ovatko nämä valmistajat ottaneet huomioon kaikki ne ympäristö- vaikutukset, jotka liittyvät niihin korvaaviin aineisiin, joita ne nyt käyttävät. Meidän täytyy nimittäin näin tehdä, ennen kuin me ryhdymme tällaisiin aloitteisiin, olivatpa ne kuinka kunnioitettavia tahansa. Eli ensin täytyy tehdä arvio niiden korvaavien aineiden vaikutuksista, joita nyt nämä valmistajat tällä hetkellä käyttävät. Ja toden tottakin varovaisia täytyy olla tässäkin, kuten monessa muussakin asiassa. Täytyy olla varovainen ja pitää huoli siitä, että ei tulla tilanteeseen, jossa lääke onkin vaarallisempi kuin itse tauti. Ja jos käytetäänkö sitten sosiaalisia ja taloudellisia kriteerejä, se otettiin esiin. Ja voin vain toistaa sen, minkä jo aiemmin edellisessä istunnossa sanoin. Komissiossa olemme erittäin vakuuttuneita siitä, että tämä on väistämätöntä se on väistämätöntä tämän päivän ympäristöpolitiikan laatimisessa. Mehän kaikki olemme sitoutuneet kestävän kehityksen kriteereihin, ja kestävä kehitys perustuu kolmeen pilariin, ja siksi on tärkeää tehdä oikeutta näille kolmelle pilarille, eikä tätä pidä ymmärtää sillä tavalla, että yksinkertaisista kustannussyistä antaisimme kaikenlaisia poikkeuksia erilaisille aloitteille. Emme me näin tee edes komitologiamenettelyn kautta, jota tekin valvotte. Mutta se, että otetaan huomioon sosiaaliset ja taloudelliset kriteerit, niin sen täytyy olla mahdollista. Tämäkin valiokunta on monen otteeseen peräänkuuluttanut kestävän kehityksen kriteereiden soveltamista. Sitten riskeihin perustuu ulottuva lähestymistapa, kun puhutaan näistä aineista. No, me olemme mielestämme samoilla linjoilla esittelijän kanssa. Olemme sitä mieltä, että ROS tietyllä tavallaan, se, siihen liittyy jo riskeihin perustuva komponentti, mutta olemme myös vakuuttuneita siitä, että yhteisön lainsäädännön yhteensovittaminen, viittaan REACHin, on välttämätöntä ja REACHhän on riskeihin pohjautuvaa lainsäädäntöä joten olemme sitä mieltä, että tähän Rossinkin metodologiaan liittyy kyllä merkittävä riskin, riskielementti. Toivottavasti olen nyt pystynyt vastaamaan suurimpaan osaan tänä iltana esitetyistä kysymyksistä. Ja toki jos teillä on lisäkysymyksiä, niin vastaan mielelläni. Niin kiitoksia puheenjohtaja. Ja, besten Dank für die Erklärungen. Ich habe noch ein... Kiitoksia tästä selvityksestä. Täällä on muutamia puheenvuoropyyntöjä ennen kuin esittelee vielä puhuu, niin sitä ennen edustaa Tateus. Tak, e, chciałbym, panie przewodniczący, przedstawić kilka... Kiitoksia. Kiitoksia, puheenjohtaja. Muutama huomautus vain. Voisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Tosiasia on, että nyt olemme kuulleet paljon vastauksia ja hyvin paljon ehdotuksiakin mutta jotakin kysymyksiäkin on vielä avoinna. Mainitsen niistä nyt muutaman. Ensinnäkin haluaisin tukea esittelijän päätöstä muuttaa direktiivin soveltamisalaa niin, että se on entistä laajempi. En ole kuitenkaan varma, onko tämä riittävän paljon selkeyttä tuova lähestymistapa sähkölaitteista ja sähköromusta on keskusteltu paljon ja keskusteltu siitä, mitä kaikkea pitäisi ottaa mukaan direktiiviin. En ole aivan varma, onko elinkaari ajattelu näiden lääketieteen alan laitteiden suhteen järkevätä mukaan, koska nämä laitteet ovat joskus erittäin pitkäkestoisia luonteeltaan. Lääketieteelliset instrumentit eivät välttämättä kuulu tähän soveltamisalaan. Olisin kiitollinen, mikäli komissaari, komission edustaja voisi kertoa, mikä komission ajatuksena on ollut ehdotuksen taustalla. Joidenkin laitteiden pois jättäminen on tullut keskustelussa esiin. Minua hieman hämmentää tämän neljän vuoden aikaraja yrityksiä varten korvaavien aineiden keksimiseksi. En ole aivan varma tästä ehdotuksesta. Meillä on aurinkopaneeleita ja meillä on matkapuhelimia, joihin liittyy kumpaankin erinäisiä tekijöitä. Tuotteen elinkaareri edellyttää tiettyjä toimia aina. Sen vuoksi tämä neljä vuotta vaikuttaa kovin lyhyeltä aikarajalta. Minun mielestäni tätä pitäisi lykätä tuonemmaksi tuota aikarajaa. Esittelijä ehdotti, että jotakin poikkeuksia tehtäisiin sääntöihin. Minä olisin kuitenkin, että saisimme tarkkoja perusteita sille, miten nämä poikkeukset määritellään. Neljäs seikka. Jotkut aineet halutaan kieltää, tähän esittelijä pyrkii. Minun hieman vaikea tukea hänen ehdotustaan, vaikka hän kyllä ehdotuksiaan hieman perustelikin. Mutta onko riittävästi näyttöä? Minun mielestäni tämä luettelo kieltävistä aineista on hieman radikaali. Riittävästi näyttöä ei ole kaikkien näiden kiellettävien aineiden kielon perustaksi. Joskus näyttö on ristiriitaista. Yhtä ainoaa selkeää menetelmää ei ole käytössä. Sen vuoksi minun mielestäni tämä mietintö ei ole täysin luotettavalla pohjalla eikä riittävän uskottava, joten en usko, että voimme sitä täysin rinnoin tukea. Ymmärrämme kyllä, miksi esittelijä ei halua tässä pureutua komitologia kysymykseen. Nämä asiat ovat erittäin monimutkaisia ja monitahoisia sen vuoksi meillä täytyy olla käytössä komitologian menettely, johon liittyy parlamentaarinen valvonta. Meillä pitää olla mahdollisuus käyttää aineita ja myöskin korvaavia aineita silloin, kun ne ovat tarpeen. Ymmärrämme kyllä, että jo, joillakin yrityksillä on jo parhaita käytäntöitä, käytänteitä käytössään, mutta ne eivät välttämättä ole parhaita kaikkien teollisuuden alojen kannalta. Niillä on vielä yksi pieni varauma puheenjohtaja. Tämä nyt on viimeinen huomautukseni. Tiedän, että aika on nyt kortilla. Kiitoksia, että saan tässä hieman lisää aikaa. Niin viimeinen seikka, jonka olisin mainita, liittyy PVC-aineisiin. Ei nyt ole täysin selvillä, onko PVCiden kieltäminen hyvä tapa ratkaista ongelma. Rouva esittelijällä on erittäin voimakas mielipide asiasta, kyllä. Hän ei kuitenkaan ole maininnut niitä perusmuutoksia, joita tämän direktiivin hyväksyminen tuo mukanaan, koska tämä on sellainen ongelma, joka voitaisiin ratkaista kyllä tämän direktiivin ulkopuolellakin. On muitakin keinoja välttää tämän aineen käyttöä kuin sen täysimittainen kielto. Mikäli halutaan välttää PVCn käyttöä, tähän käytetään eri sektoreilla teollisuudessa hyvinkin paljon, ja kyse on suurista määristä työpaikkojakin, joten pitäisi pohtia myöskin yhteiskunnallista ja taloudellista ulottuvuutta, kun ryhdytään tällaisiin kieltoihin. Mikäli kuitenkin päätetään, että PVC otetaan direktiivin soveltamisalaan niin se kielletään, niin minä haluaisin vedota kyllä kollegoihin, että kollegat ottaisivat huomioon sen, minkä minä sanoin, selkeästä tieteellisestä näytöstä ja metodologiasta silloin, kun ryhdytään aineita kieltämään. Ja, vielen Kiitokset herra Simanski. Nyt annan puheenvuoron vielä esittelijälle. Thank you, Chair. Um... Kiitoksia. Haluan kiittää kollegoita ja komissiota hyvin yksityiskohtaisista ja rakentavista hyödyllisistä kommentoista vastauksista kysymyksiin. Aikaahan meillä nyt ei ole keskustella pidempään näistä asioista, mutta meillä on vielä kyllä aikaa itse direktiivin käsittelyyn ja varmasti meillä on vielä mahdollisuus keskustella näistä asioista yksityiskohtaisemminkin tuonnempana. Menettelystä mainitsisin seuraavan. Sikäli kun, mitä minun tulee, niin minusta on ihan hyvä, että lykätään tarkistusten jättöpäivää mutta haluaisin pitäytyä siinä äh, aikataulussa, josta olemme sopineet. Sehän jättää meille kyllä ihan pelivaraa riittävästi. Ja tiedän, että teillä ei vielä ole äh, direktiiville aikataulua. ajatushan olisi ollut se, että olisimme äh, yhdessä näitä kahta romudirektiiviä ja tätä keskustelet yhtä samanaikaisesti. Tuskin teillä on mitään nokan koputtamista siinä, että tämä ROS-direktiivi menee eteenpäin. Olisi hyvä, jos voisimme näistä kahdesta kuitenkin keskustella yhdessä. Mutta meidän täytyy siis mennä eteenpäin molempien sekä Rossin että WEE:n kanssa. Ja mitä sitten tulee niin näihin yhteisymmärryksiin. Yhteisymmärrys komiteamenettelystä ja yhteispäätösmenettelystä ei välttämättä ihan vielä tässä syntynyt. Ei myöskään yhteisymmärrystä sovellusalasta. Mitä tulee aurinkopaneeleihin? Suurin osa meistä tunnemme sen yrityksen, joka on puhunut aurinkopaneeleiden puolesta. Mielestäni tätä ei tulisi sulkea pois direktiivistä. Onhan meillä tietty säädös poikkeuksista, mutta ei ulkopuolelle sulkemisesta sentään. Se, se passaa. Ja Sonic puhui kolmen ja puolen vuoden aikarajasta, että se olisi liian lyhyt poistamisille, aineista luopumisille. Olemme keskustelleet PVCstä ja muistakin aineista niiden hiljattaisesta poistamisesta jo ehkä kymmenen vuoden ajan. Tiedämme, että teollisuuden alalla on tehty työtä näiden aineiden parissa jo vuodesta 2003, ja ne kollegat, jotka osallistuivat seminaariin, joka järjestettiin muutama viikko sitten, jossa annettiin todella paljon tietoa vaihtoehdoista ja siitä, mitä valmistajat tällä hetkellä tekevät, niin siellä oli sellaisia yrityksiä kuin Dell ja Apple ja Nokia. Ja nämä yritykset kyllä selittivät, miksi on täysin mahdollista paitsi toteuttaa tämä, myös kertoivat, miten he saattoivat auttaa pienempiä yrityksiä tuotantoketjun alapäässä. PK-yrityksiä esimerkiksi saattavat auttaa. Näihin kysymyksiin siis seminaarissa vastattiin pitkälti. Silloin kun tämä ei ole mahdollista, niin on mahdollisuus poikkeuksien myöntämiseen. Eli tosiaan kyse ei ole siitä, etteivätkö yritykset voisi saada poikkeuslupaa, jos eivät löydä korvaavia aineita. Ja sitten vielä näistä korvaavista aineista. En usko, että nämä markkinajohtajat ö, haluaisivat väenvängällä aineesta luopumista, jos vaihtoehdot eivät olisi luotettavia. Vaikka vaikka komissio väitti, että kaikkea tietoa näistä korvaavista aineista ei ole saatavilla, niin kyllä melkoisen selvää on se, että niihin ei liittynyt sellaisia uhkia, kuten esimerkiksi biokertyvyys, ja kaiken kaikkiaan ne olivat parempia kuin aiemmin käytetyt tai tällä hetkellä käytettävät aineet, joten kyllä tutkimuksia on tehty aika paljon ja niitä tullaan tekemään vielä enemmänkin. Ja Kyllä meillä on paljon syytä keskustella näistä vaihtoehdoista ja keskustella myös asiasta varjoesittelijöiden kanssa. Ja näin minä tulen tekemäänkin ja keskustelu jatkuu ja kiitoksia kaikille kommenteista. Kiitokset teille, esittelijä Evans. B ja Rose ehdotus siitä, että ne saataisiin täysistunto käsittää käsittelyyn yhtä aikaa on hyvä ehdotus, ja tästä pitäisi sitten Florentsin kanssa keskustella, että hän hiukan nopeutta, nopeuttaisi omaa aikatauluaan. 24. helmikuuta olisi siis määräaika tarkistuksille tammikuun 14. päivän sijaan, siis 24. helmikuuta, että tätä lykättäisiin sinne ja toivottaisiin sitten, että 2 VEEE e e mietintö pääsisi tähän kärryille mukaan. Tässä oli tämän päivän kokous. Kiitän teitä osallistumisestanne. Jatkamme huomisaamuna kello 10 ja koordinaattorithan tapaavat jo yhdeksän.